Dear colleagues. Arvon kollegat, hyvää huomenta kaikille. Voimme nyt varmaan hyväksyä esityslistan. Kiitos. Esityslista on hyväksytty. Minulla on jotakin lyhyitä ilmoitusasioita ensin. Ensinnäkin lainsäädännön tarkastelu 21. marraskuuta 2017 Tuossa slotissa tarkastellaan ne maksupalveludirektiivi kakkosta ja lisäksi katamme kansainväliset tilinpäätöstandardit. Valiokunnan kokouskalenteri vuoden 2018 ja koordinaattorin kokousten aikataulu vuonna 2018 on vahvistettu. Koordinaattorit päättävät järjestää ylimääräisen kokouksen 11. joulukuuta. Siellä puhutaan pankkialan paketista. Sovittiin, että rahapoliittinen vuoropuhelu vuonna 2018 hoidetaan niin, että tarkastellaan mahdollisuutta antaa tästä ohjeistusta, joka liittyy seurantatoimiin, joihin ryhdytään sen jälkeen, kun nykyinen kehys on rauennut. Rahoitusapu, työryhmä, kohdanta sopivat, että kutsutaan komissio paikalle keskustelemaan tuohon kokouksen haasteista Talouspolitiikan ohjaus OECDn pääsihteeri tulee Ekonin kokoukseen vuonna 2018 jossakin vaiheessa. Tänään keskustellaan myöskin EKPn kuulemisesta, tai kuullaan EKPtä järjestelmättömistä lainoista. On kyse, jota on myöskin Euroopan parlamentin oikeusen yksikön näkemyksen asiasta keskusmarokonen kanssa. Lisäksi puhutaan osaamista kuulemiseen sitten julkinen kuuleminen Pepseestä. On päätetty kutsua viisi vieraspuhujaa. Amundin edustaja, saksalaisen tai hollantilaisen eläkerahaston edustaja, Allianssin edustaja Tiitti Pueri sekä Beukin edustaja kutsutaan paikalle. Mahdollisesti varmistetaan sukupuolten tasapaino asiantuntijoiden joukossa vuotuinen kilpailupolitiikkaa koska tutkimus aiotaan tilata. Ja päätöslausemata päätöslausemat 047.2017 pistetään esityslistalle seuraava koordinaattorikokouksen. Lisäksi koordinaattorit päättivät, että paneudutaan vielä Brexittiin ja pohditaan työmenetelmiä sen osalta. Nyt paikalla on Daniel Nui, joka on EKPn valvontaelimen puheenjohtaja. Nyt kyseessä on toinen säännönmukainen sääntömääräinen kuuleminen valvontakomitean puheenjohtajan kanssa. Nyt kyse on yhteisestä valvontamekanismista. Edellisen kerran tapasimme teidät kesäkuussa tänä vuonna. On hyvin moniakin seikkoja, jotka vaikuttavat eurooppaiseen pankkisektoriin tällä hetkellä. Ja meitä kiinnostaa kovasti kuulla nyt teidän näkemyksenne asiasta ja keskustella teidän kanssanne erityisestikin Kiitän teitä siitä, että olette täällä tänään, koska olemme nyt voineet määritellä kaksi aihetta, joista keskustellaan. Ensinnäkin tämä kuuluisa lisäys oistukseen ja järjestämättömiin lainoihin ja toisaalta kyse on EKPn valmisteluista Brexitin osalta. Ja tämä lisäysasia, hyvin tiedätte varmaan, että istuinaisia muutoksia – on tapahtunut ja tästä keskusteltiin jo suunnitelma. No, minun täytyy sanoa tästä vielä muutama sananen. Myöskin siksi, että olemme keskustelleet tästä myöskin koordinaattorien tasolla. Sen, että järjestämättömien saatavien määrää vähennetään. Tämä liittyy riskien tasoon ja myöskin siihen, kuinka voidaan tukea talouskasvua. On erittäin myönteinen asia, että järjestämättömien saatavien määrä on EU-ssa merkittävästi vähentynyt ja varsinkin kaikkien hankalimmissa jäsenvaltioissa näin on. Ja se, että maaliskuussa annettuja ohjeita pistetään täytäntöön, tämä tuo mukanaan tuloksia. Lisäksi tuloksia tuovat toimet, joita on tehty kansallisella tasolla ja pankkien tasolla. Kuitenkin ongelma on vielä ratkaisematta. Se ei kokonaan ratkaistu, kuten EKP puhetta Mario Draghi hiljattain sanoi, me tarvitsemme yhteisiä ponnisteluita sekä pankkien, valvojien ja sääntelijöiden ja kansallisten viranomaisten. Kaikkien täytyy puhaltaa yhteen hiileen, jotta voidaan tämä ongelma ratkaista asianmukaisella tavalla, mielekkäällä tavalla. Ekon valiokunta aikoo myönteisellä tavalla ja rakentavalla tavalla vaikuttaa – näihin yhteisiin ponnisteluihin. Hienoa, että nyt ryhty lisää toimiin. Näistä on puhuttu toimintasuunnitelmasta, jonka ECOFIN hyväksyi heinäkuussa, ja myöskin hiljattain komission tiedonannossa näihin viitattiin. Uusi lisäys maaliskuussa annettuihin ohjeisiin, jotka yhteinen valvontamekanismi laati kuulemisen jälkeen. Tämä kaikki on osa tätä yhteistä ponnistusta, mutta niin ikään Tähän liittyy eräs kiistanaisempi asia. Tämä menee pidemmälle kuin se, mitä neuvosto ja komissio ovat antaneet ymmärtää. Me ymmärrämme täysin, että SSM, yhteisen valvontamekanismilla, niin kuin komission tiedonantokin toteaa, on oikeus vaikuttaa pankkien varautumissuunnitelmiin järjestämättömiin lainojen osalta – niiden kirjanpitosääntöjen puitteissa, joissa voidaan toimia ja voidaan mukauttaa sääntöjä, mikäli vakavaraisuuden valvonta tätä edellyttää. Näin lukee komission tiedonannossa. Valvojalla on oikeus näin tehdä, jopa velvollisuus näin tehdä. Oli miten oli, nykymuodossaan tämä lisäys menee pidemmälle kuin mitä nämä säännöt sallivat. Nämä ovat pankkispesifisiä säännöksiä, koska nämä, tässä määritellään yleisiä sääntöjä, että suunnataan kaikkiin pankkeihin. Ja näin voidaan tehdä vain ja ainoastaan siten, että tehdään asianmukaisella tavalla muutos lainsäädäntöön, jotta voidaan varmistaa lainsäätäjien oikeudet. Olemme pyytäneet, että oikeuden yksikkö antaa tästä virallisen lausunnon. Oikeuden yksikkö, yksikkö katsoo, ja nyt siteran Minimi, super, minimivalvontavallan toteuttaminen viranomaisten puolella on sellaista, että se koskee jokaista valvottua pankkia ja, ja yksittäisiin pankkiin liittyviä sääntöjä, mikä annetaan. Tämä lisäys antaa lisää velvoitteita pankeille. Nämä velvoit menevät pidemmälle kuin sääntelykehys tällä hetkellä sallii. Oikeuden yksikkö selkeästi osoittaa, oikeuskäytännönkin valossa, kuinka pitää soveltaa ja antaa mekanismeja ja kuinka niitä rajoitetaan ja rajoitetaan myöskin poikkeuksia, joita voidaan tehdä. Samanaikaisesti täytyy varmistaa, että sääntöjen noudattaminen tuo mukanaan juridisia vaikutuksia ja artikla 3 asetuksessa viittaa sovellettaviin oikeudellisiin kehyksiin ja velvoitteisiin, jotka tästä koituvat. Tämä muuttaa olettamuksia, kun on kyse yleisistä säännöistä, odotuksia, kun on kyse yleisistä säännöistä, kun koskevat pankkia. Kyse on pilari ykkösestä ja pilari kakkosesta. Nämä täytyy pitää täysin erillään toisist, toisistaan. Ja otsikossa jo puhutaan tällaisesta vakavaraisuuteen liittyvästä backstop-järjestelmästä, joka nähdäkseni aiheuttaa hämmennystä. Otetaan huomioon toimijoiden välinen sopimus. Me toivoisimme, että voisimme myötävaikuttaa rakentavalla tavalla siihen, kuinka parannetaan tätä, lisä, tätä lisäystä, addendumia, niin että varmistetaan sääntelyn säännöt, mikä tarkoittaa sitä, että pankkikohtaiset NPL-arviot hoidetaan asianmukaisella tavalla ja myöskin toimijoiden välinen vuoropuolikin olisi tarpeellista vakavaraisuuden nimessä, mikäli ryhdytään lisätoimin pilari kakkosessa. Lisäksi odotamme erittäin rak- yhtä rakentavaa ja avointa asennetta myöskin yhteisen valvontamekanismin puolelta SSMltä. Ja SSM täytyy voida olla halukas parantamaan ja muuttamaan tätä lisäystä. Niitä voidaan välttyä tarpeettomilta toimijoiden välisistä konflikteilta. Lisäksi on monia muita huomioita, jotka liittyvät sisältöön. Monia huomioita voitaisiin tästä esittää ja palaan näihin myöhemmin oman puheenvuoroni yhteydessä, mutta ennen kuin annan puheenvuoron teille, Rovanui, haluaisin esittää pari lisähuomiota. Ensinnäkin minun mielestäni olisi erittäin tärkeää selkeyttää rajanvetoa eri asioiden välillä. Nyt puhutaan uusista lainoista suhteessa vanhoihin lainoihin, kuten neuvosto on todennut, että nyt pitäisi varmistaa, että mitään taannehtavuutta ei säännössä ole. Olemassa olevia lainoja täytyy kohdella eri tavalla, koska mikä ryhtäisiin taannehtavasti puuttumaan järjestämättömiin lainoihin, tämä olisi tavoitteiden vastaista. Ja lopuksi vielä katsomme, että mitä kuulemisen tulee, joka on määrä saada päätöksen 8. joulukuuta mennessä. Ja tämän jälkeen tämän pitää astua voimaan ensimmäinen tammikuuta. Tämän osalta toteasin, että aikataulu on liian tiukka. Toivomme, että SSM itse antaa itselle riittävästi aikaa pohtia niitä huomioita, joita on esitetty kuulemisen yhteydessä, ja pankillakin täytyy olla riittävästi aikaa varautua uusiin ohjeisiin. Oli miten oli, vaikutusarvio olisi erittäin tervetullut väline jotta voitaisiin ottaa huomioon näiden toimien vaikutus. Kiitoksia. Daniel, nyt saat puheenvuoron. Yes. Good morning everybody. Hyvää huomenta kaikki puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Ilo keskustella teidän kanssanne tänään EKPn pankkivalvonnan tekemässä työstä johdannossa. Me keskityn neljään asiaan. Ensinnäkin komission yhteisen valvontamekanismin asetuksen tarkastelu toiseksi järjestämättömät lainat, sitten valvontatoimet ennen Brexitiä, siihen valmistautuminen neljäksi tulokset 2017 valvontastressitesteistä. Aloitan komission SSM-asetuksen uudelleen tarkastelusta olemme tyytyväisiä komission myönteisestä arvioinnista, erityisesti tästä huomiosta, että sen jälkeen kun eh, yhteinen valvontamekanismi alkoi työnsä, pankkivalvonnan tuloksellisuus on parantunut euroalueella ja valvontapuitteet tavoitteet ovat tulleet harmonisoiduimmiksi koskien merkittäviä laitoksia. Tämä on myönteistä ah, tietenkin, mutta tässä on jotakin suosituksia, miten voidaan vielä parantaa toimintaa ja nyt me huolella pohdimme näitä kysymyksiä jotkut näistä suosituksista viittaavat siihen, miten yhteinen valvontamekanismi toimii yleisemmin ottaen, tai koska käytännön täytäntöönpano vaikuttaisi juridisesti tai operatiivisesti, niin meidän arviointityömme vielä jatkuu. Sitten käsittelen järjestäytymiä lainoja, NPL-lainoja. NPL rasittavat pankkien voittoja, mikä on valitettavaa aikana, jolloin kannattavuus on jo nyt heikkoa. Mikä on vieläkin tärkeämpää, NPL-lainat estävät pankkeja myöntämästä uusia lainoja, tuottoja talouden tuottaville osille, ja tämä sitten haittaa investointeja ja näin ollen talouden kasvua. Tätä taustaa vasten, kun tartutaan omaisuuserien laatuun, tämä on ollut yksi EKPn pankkivalvonnan ykkösprioriteeteista sen jälkeen, siitä lähtien kun se aloitettiin se perustettiin. Me lähestymme tätä ongelmaa aidosti euroalueen laajuisesti. Pyrimme yhtäläisiin toimintamahdollisuuksiin koko pankkiunionissa. Todellakin pankkiunionissa pankkien ei, tämän pankkeja pitäisi kohdella kansallisuuden perusteella enää, vaikkakin ne niihin edelleen vaikuttaa myös kansallinen lainsäädäntö ensimmäisenä askeleena me julkaisimme laadullisen NPL-oppaan maaliskuussa 2017. Tämän oppaan mukaisesti pankkeja pyydettiin päättämään kunnianhimoisista, kunnianhimoisista mutta uskottavista realistisista strategioista, miten puuttua NPL-ongelmaan. Meidän valvonta-aloitteemme ovat alkaneet tuottaa tulosta viime vuoden aikana. Huomat, merkittävät luottolaitokset, rahoituslaitokset ovat ponnistelleet huomattavalla tavalla vähentääkseen LPL-kantansa kautta euroalueen jäsenvaltioiden. Näin, ne ovat vähentyneet 142 miljardia oli ennen ja nyt 795 miljardia 2017 verrattuna 2016 tuloksiin. Luonnollisesti monissa tapauksissa lisätyötä vielä tarvitaan Mandaattinsa mukaisesti EKPn täytyy tulevaisuuden suuntaavalla tavalla aktiivisesti tarttua riskeihin ja oppia menneistä kokemuksista. Sen jälkeen, kun opas pankeille järjestämättömissä lainoista annettiin, olemme edelleenkin tehneet työtä tämän lainaongelman parissa. Olemme aina olleet varsin avoimia työmme suhteen tällä alueella. Kun aloitimme kuulemisen opasluonnoksesta syyskuussa 2016. Silloin jo ilmoitimme, että meidän työmme järjestämättömistä lainoista ei pääty ja että yhä enemmän keskitymme siihen, että ajoissa varaudutaan pankeissa. Tämä on seuraava vaihe. On selvää, että tässä vaiheessa emme voi keskittyä olemassa olevaan NPL-kantaan, mutta meidän täytyy siis varmistaa, että samantyyppinen LPLn kertyminen jatkossa välttyy nyt on oikea taika aika tällaiselle lisäaskeleelle, koska tällä hetkellä talouden tilanne on erittäin suotuisa Euroopassa. Meidän täytyy tarttua tähän tilaisuuteen ja ryhtyä tulevaisuuden suuntautuvaan toimintaan nyt, kun ajat ovat yhä paranemassa. Näin ollen olemme antaneet tällaisen NPL-oppaan luonnosliitteen, joka julkaistiin, julkaistiin viime kuussa, kun annetaan siis tietoa siitä, miten pitää käsitellä niitä uusia järjestämättömiä lainoja, niin tässä pyritään siihen, että pankit ajoissa varautuvat uusiin NPL-lainoihin vuodesta 18 eteenpäin, että vältetään, ettei niitä li- lisä, lisänny jatkossa. Luonnosliite ehdottaa, että vakuudettomat lainat lainoja pidetään täysin katettuina kahden vuoden jälkeen, kun ne on luokiteltu NPL-lainoiksi. Sitten mitä tulee vakuudellisiin lainoihin, ne on katettu sataprosenttisesti seitsemän vuoden jälkeen. Odotukset, odotuksia sovellettaisiin kaikkiin uusiin järjestämättömiin riskeihin, jotka on luokiteltu, luokiteltu sellaisiksi ensimmäinen tammikuuta 18 jälkeen, ainakin tämän opasluonnoksen mukaisesti. Tässähän on kyseessä konsultaatio ja kaikkea vielä voidaan muuttaa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että olemme tässä tehneet jos olemme varmoja siitä, että emme ole toimineet aivan oikealla tavalla. Ja aikataulua tietysti aina voidaan tarkistaa. Nyt haluaisin korostaa, että tämä liite tai täydennys sitten, kun se hyväksytään, kuuluu valvontamandaattiin ja EKPn toimivaltuuksiin. Todellakin tämä on kakkospilarin väline koska siinä puhutaan tarvittavista valvontatoimista vain sen jälkeen, kun on arvioitu tilanteet tapauskohtaisesti. Mitään automatiikkaa tähän ei tule liittymään. En voi tätä enempää korostaa, siis mitään automatiikkaa tähän ei tule liittymään. Lisäys pelkästään selventää avoimuuden hengessä, jotta saadaan aikaan yhtäläiset mahdollisuudet mitä valvontaodotuksemme ovat koskien uusien NPL-lainojen varautumispolitiikkaa. Sekä pankit ja sidosryhmät säännöllisesti ovat pyytäneet meiltä tällaista selvennystä. Sainsa perustamisemme jälkeen me olemme aina olleet avoimia äh, valvontaodotuksistamme eri aiheissa, mukaan lukien ei-sitova määrällinen muoto. Äh, esimerkkinä esimerkiksi EKPn suositukset osinkojen jakopolitiikasta ja muitakin esimerkkejä on. Meidän tulkintamme on se, että ehdotettu lisäys on instituutio kohdistuva toisen pilarin väline ja komissio vahvisti tämän vähän aikaa sitten. Jos näin ei olisi ollut, niin se olisi tarkoittanut, että YVM toisin kuin muut merkittävät valvojat maailmassa olisi ollut ilman sellaista välinettä, jolla se olisi voinut harjoittaa Ähm, täyttää valvontaodotukset näin tärkeässä osassa Euroopan pankkijärjestelmää. Kuten euroryhmän puheenjohtaja sanoi maanantaina, euroryhmäkin äh, laajalti tukee lähestymistapaamme. Tämä liiteluonnos on myös neuvoston päätelmien kanssa linjassa MPLstä, jotka hyväksyttiin kesäkuussa. Neuvosto korosti, että pankeille pitäisi antaa kannustimia hoitaa NPL, ja tämä ohjaus menee juuri tähän suuntaan. Haluaisin myös muistuttaa siitä, että avoimuuden takia ja jotta saisimme sidosryhmiltä tietoja, emme ole tehneet mitään muuta päätöstä vielä kuin aloittaa julkinen kuuleminen tästä liiteluonnoksesta. Tämä kuuleminen loppuu 8. joulukuuta 2017. EKP tulee huolella katsomaan kaikki saadut kommentit ennen kuin se tämän liiteluonnoksen saattaa valmiiksi. Nyt siirryn Brexitiin. Sen jälkeen, kun yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt lähteä Euroopan unionista, YVM on ollut jatkuvassa vuoropuhelussa pankkien kanssa, joihin Brexit vaikuttaa. Melkein 50 pankkia ovat suoraan kääntynyt joko EKPn tai kansallisten viranomaisten puoleen useasti monen kertaan. Useammat pankit, erityisesti suuremmat kansainväliset pankit, jotka toimivat euroalueella yhdistyneen kuningaskunnan kautta, ovat edistyneet varautumissuunnitelmissaan. Jotkut pankit ovat jo antaneet muodollisen hakemuksen lisensoimiseksi tai lisenssihakemusten jat- jatkamiseksi, joita tällä hetkellä kansalliset viranomaiset ja EKP tarkastelevat. Kuitenkin EKP on huolestunut, että monet pankit vielä lykkäävät lopullisia päätöksiä toimintansa uudelleenjärjestelyistä ja pitävät mahdollisuudet auki kun katsotaan pankkitoiminnan siirtosuunnitelmia, niin EKP on löytänyt joitakin puutteita. Esimerkiksi on tendenssi, että perustellaan tällaisia avoimia kuoripankkeja, postilaatikkopankkeja pankkiunionissa, jotka ovat liian riippuvaisista toiminnasta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Lisäksi pankkityyppistä toimintaa siirretään investointiyrityksiin, sijoitusyrityksiin tai kolmansien maiden haaraliikkeisiin, jotka ovat YVMn toiminta-alan ulkopuolella ja tämä saattaa johtaa suotuisimman säätelyn hyväksikäyttöön ja valvonnan hajautumiseen. Tärkeät euroalueen pankit, joilla on jalansia yhdistyneessä kuningaskunnassa ovat myöskin edistymässä valmisteluissaan. Kuitenkin EKP on sitä mieltä, että näitä että valmisteluja on nopeutettava ja tulemme painostamaan pankkeja toimimaan niin. Olemme tehneet, sanettaneet juuri päätökseen analyysin korkoriskistä pankin rahoitustaseessa. Tämä on meidän 2017 stressitestimme ja yksityiskohtaiset tulokset on julkaistu Euroopan keskuspankin pankkivalvontaan nettisivuilta. Ne toivat kolme tärkeää tulosta, jotka haluaisin kertoa teille. Ensinnäkin pankin altistuminen korkoriskille on yleisesti ottaen rajallista. Jos korko nousisi nopeasti, tällä olisi myönteinen vaikutus nettokorkotuloon ja hyvin mm, pieni kielteinen vaikutus pankin rahoitustaseen nettoarvoon. Euroalueen pankit ovat hyvin erilaisissa tilanteissa, mitä tulee korkoriskiin pankin rahoitustaseessa, joka on rauhoittavaa, jos katsotaan sitä, että riskit eivät saisi keskittyä. Toiseksi saimme selville, että pankit luottavat hyvin paljon asiakkaiden käyttäytymiseen. Tämä voi kuitenkin muuttua tulevaisuudessa. Esimerkiksi pankit olettavat, että vähittäis talletuskustannukset pysyvät samana, vaikka korkoaste nousisi. Kuitenkin nämä oletukset perustuvat usein kuluttajien käyttäytymiseen, kun korko laskee. Asiakkaat saattavat reagoida toisin, jos korko nousee. Me olemme nyt käymässä vuoropuheluja yksittäisten pankkien kanssa näiden käytäntöjen arvioimiseksi. Lisäksi käytiin ilmi, että pankit hyödyntävät hyvin paljon korkojohdannaisia, eivät pelkästään suojautumiseen, kuten on oletettavaa, vaan myös joskus strategisesti muokkatakseen tasettaan. Nyt meidän täytyy arvioida tätä ja varmistaa, että pankeilla on riittävä riskinhallintapuitteisto näiden kauppojen ympärillä. Ja nyt haluan päättää puheenvuoroni ja olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja kiitoksia. Kiitoksia. Toivon mukaan vuoropuhelun yhteydessä voitte vastata joihinkin näihin huomioihin, joita täällä esitetään, varsinkin kun äh, on tämä mekanismi, että joko toteut, sovella käytännössä tai sitten selitä, mitä juridista vaikutusta tällä on, mikäli tästä tulee yleinen sääntö. Te sanoitte, että missä, mitään automatiikkaa ei ole, ja pelkästään soveliaisiin toimiin ryhdytään sitten, kun arvio on tehty. Hyvä niin, mutta se mitä teksti sanoo nykymuodossaan, niin minun mielestäni siinä on kyllä parantamisen varaa. Ja olettaisin, että yhteinen valvontamekanismi ottaa huomioon myöskin tämän keskustelun sisällön. Ja ensimmäinen puhuja on edustaja Rosatti. Kiitoksia paljon puheenjohtaja, kiitoksia Rova Nuille siitä, että hän antoi meille katsauksen – tilanteeseen, joka liittyy tähän lisäykseen NPL-lainojen osalta. Ensimmäinen kysymykseni teille on seuraava. Ovatko säännöt sitovia vai eivät, kun on kyse tästä lisäyksestä tai liitteestä? Tässä yhtyisin puheenjohtajan lausuman. Meille ei ole kovinkaan selvää, missä määrin nämä ovat muita kuin sitovia sääntöjä. Vaikka ne nimestä olisivatkin muuta kuin sitovia sääntöjä, niin se, miten tämä lisäys luetaan, niin kyllä tämä tuo mukanaan tiettyjä velvoitteita pankkien suunnalla. Olemme saaneet oikeudellisen parlamentin oikeudellisen yksikön lausunnon, jonka mukaan tässä muodossa olisi vaikea hyväksyä tällaista lisäystä koska yhteinen valvontamekanismi ei oma kompetenssia antaa tässä muodossa säännöksiä. Toiseksi, näettekö te tässä riskin? Tällainen kvantitatiivinen sääntö saattaa luo, tuo, luoda myötäsyklisiä vaikutuksia pankeille, varsinkin tällaisena kautena, jolloin on muutenkin paljon paineita ja edessämme on mahdollisesti uusi kriisi, joka saattaa johtaa siihen, että pankit pankilainen on aina velvollisuus ottaa käyttöön merkittäviä varasuunnitelmia tai varau, ne täytyy varautua ongelmiin. Tämä saattaa jo heikentää niiden mahdollisuutta antaa lainaa. Ja sitten pankkiunionista yleisempi kysymys. Euroopan komissio hyväksyy hiljattain tiedonannon, joka liittyy pankkiunionin loppuun saattamiseen. Ja sitten kun parlamentti ja neuvosto hyväksyvät tämän mahdollisimman pian tietystikin. Halutaan vähentää riskejä, jotka kointuvat pankeille. Lisäksi odotetaan uusia toimia, joiden myötä vihdoinkin hyväksyttiin eurooppalainen talletussuojajärjestelmä. Me tiedämme, että on olemassa tiettyjä vaikeuksia hyväksyä neuvoston puolella tätä komission ehdotusta. Kysyisinkin teiltä, miten voidaan päästä tästä umpikujasta yli ja miten voidaan nopeuttaa eurooppalaista talletussuojajärjestelmää sen hyväksymistä. Let's hope uh, that the hearing... Toivotaan, että tämänpäiväinen kuuleminen tulee selventämään tiettyjä seikkoja, etenkin mitä siihen tulee, mitä puheenjohtaja sanoi, kun hän siterasi, kun hän sanoi, että ei mitään automatiikkaa ja pankkikohtaista ajatellaan asioita valvontapuolella. Ja samaan aikaan Vastataakseen pohjoittajan kysymyksen totesin, että toistaiseksi minun arvioni on se, että nykytekstissä näin sanotaankin. Mutta nyt kun niin monet ihmiset sanovat jotakin muuta, niin voin helpostikin tehdä sellaisen johtopäätöksen, että luonnosta voitaisiin parantaa. To- kyllä siinä on parantamisen varaa. Complain comply or explain, eli noudata tai selittää, Onko tämä sitten oikea käsite, jota voidaan käyttää tässä yhteydessä? No, katsotaan, mitä tästä jää käteen, minkälaisia reaktioita kuullaan. Meidän täytyy ottaa huomioon kaikki ne oikeudelliset lausumat ja muutkin hienot kommentit, joita me saamme. Tästä saattaa tulla muutoksia, mikäli 8. joulukuuta tai vuoden alussa mikä teemme työtä joulupy, joulunpyhätkin, niin, ja otamme kaiken komiteat, jotka saadaan, niin tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisen tammikuuta 2018 ei ole paras päivämäärä aloittaa tämän liitteen tai lisäyksen soveltamista. Me keskustelemme tässä valvontaelimessä minun täytyy saada muut vakuuttuneeksi, koska meillä, meillä ei ole tällaista delegoitua valtaa. Me tarvitsemme ehkä hieman lisää aikaa, jotta otamme vakavasti huomioon ne kommentit, joita me saamme. Onko tämä sitten syklin myöntäisiä vaikutuksia? Ei suoraan en usko. Kenties kansalaisten jotka etenkin kärsivät työttömyydestä ja muutakin ovat vaikeassa tilanteessa tuntea vaikutuksia, mutta EKPn tilastot kertovat meille, vankat tilastot kertovat meille, että nyt taloudelliset olosuhteet ovat hyvät ja meidän täytyy käyttää hyväksemme hyviä olosuhteita. Pankkien ja talouden ja kansalaisten on vaikea nyt ymmärtää, että pankkien täytyy varautua seuraavaan kriisiin. Me tiedämme, että jonakin päivänä kriisi tulee, emme tiedä milloin, eikä me halua sellaista myöskään saada aikaan, mutta jonakin päivänä kriisi kyllä tulee. Ja mikäli pankeilla on menneisyyden taakka harteillaan vielä aiemman kriisin ajalta, niin tällaista riskiä emme halua ottaa. Mitä tulee siihen, kuinka pankkiunioni halutaan saattaa loppuun, jo loppuun ja mitä pitäisi tehdä erisjärjestelmä ja talletusjärjestelmä. Olen samaa mieltä. Nyt olisi oikea aika ottaa käyttöön edis. Yleisesti ottaen voidaan mainita yksi yksinkertainen esimerkki, Banco Populaarin esimerkki. Mikäli Santander ei olisi ostanut sitä, ja ellei se olisi mennyt vararekkoon, ja mikä se olisi mennyt vararikkoon? Silloin tallettelu olisi pitänyt maksaa rahat takaisin ja valvonta, o, mikäli toimii, niin se olisi ratkaistu sitten Euroopan tasolla. Portugaliin perustettiin tytäryritys ilman, että tallettelu olisi maksamaan rahat takaisin. Tämä ei ole normaali tilanne, että näin käy. Tässä suhteessa saadaan edistystä. Olen samaa mieltä siitä, että on hienoa, että komissio nyt pyrkii purkamaan tämän poliittisen jumiutuminen tilanteensa, tilanteen. Ja haluan varmistaa, että asiat eristyvät. Toivon todella, että me puhumme edelleenkin täysimittaisesta edis- jota komissio on perin ehdotti, koska minun nähdäkseni tämä on erittäin tärkeä asia, kun halutaan saattaa päätöksen pankkiunioni. Meidän täytyy varmistaa tasavertainen, korkean tasoinen tallettajien luottamusjärjestelmään, joka on erittäin tärkeä koko pankkijärjestelmän kannalta. Herra Rossetti varmaan tarkoitti, että ei, tämä ei nyt ole myötäsyklistä vaikutusta, vaan mi, sitten, sikäli mikäli jotain sattuu, niin sitten ehkä tämä, tätähän ajoo takaa. No, Eh, oli miten oli. Pervans seuraava. Kiitoksia. Kollegani Silva Pereira tulee palaamaan LPL-kysymykseen. Kiitoksia selvennyksistä, miten tätä pitää tulkita tässä on yksi väärin tulkattu, onkin hyvä tätä, tarkentaa tätä täytän voimaan tuloa ja sovelletaanko sitä eri kantoihin. Varmasti voimme käsitellä tätä tässä kuulemisessa ilman, että odotamme tuloksia konsultaatiokierroksessa. Tämä olisi tervetulta tietoa. Haluaisin kysyä teiltä va- valvontaviranomaisten tarkastelusta, koska pankkiviranomainen tietenkin on paljon tässä tärkeässä roolissa teillä tästä vastuu ja kysyisin teiltä, miten näette sen, miten sovitaan yhteen säätely ja valvonta, niin kuin komissio on tätä ehdottanut ja miten nämä kaksi tahoa toimii, yhteinen valvontamekanismi ja pankkiviranomainen. Haluaisin kysyä teiltä metodista, jota te sovellatte kun on kyse siitä, että arvioidaan jotain pankkia, joka todennäköisesti kaatuu tai sitten ei, koska te viittasitte tässä Banco Popular-tapaukseen ja ymmärtää hyvin, että se, miten arvioidaan, onko pankki joutumassa maksukyvyttömäksi, kaatumassa vai ei, ja miten, tämän, miten on mahdollista uudelleen pääomittaa pankkia vai eikö se ole ollenkaan mahdollista. Ja Tästä on paljon nyt alettu keskustella, miten näitä, tätä arviointia tehdään, missä oloissa, ja tämä onkin mielestäni tärkeää. On tärkeää palata tähän asiaan siis vielä. Ja kiitän teitä siitä, miten arvioitte tätä tiedonantoa, joka pitäisi saada aikaan edisistä. Ja tässä muistutitte siitä, että tarvitsemme täysimittaista... Öö, Talletussuojajärjestelmä loppujen lopuksi, koska meidän kannaltani, kannaltamme katsottuna komission tiedonanto tässä asiassa ei myötä vaikuta tällaiseen täysimittaiseen talletussuojajärjestelmään. Toivottavasti parlamentti pystyy tämän asian tässä oikaisemaan. Uh, Kiitoksia. Mitä tulee pankki, Euroopan pankkiviranomaiseen ja niin erityisesti valvontaviranomaisten tarkasteluun, uuden tarkasteluun, mitä tulee pankkiviranomaisen, niin ensinnäkin minun täytyy sanoa, että EBA on ollut aivan ratkaisevassa roolissa, kun on kehitetty yhtenäisiä ohjeita ja luotu suurempaa harmonisaatiota EU:ssa. Haluamme kiittää pankkiviranomaisen toimintaa ja miten se on määritellyt järjestämättömät vastuut, miten 2014 kattava tarkastelu ei olisi muuten ollut mahdollista. Me todellakin tarvitsemme paljonkin Euroopan pankkiin viranomaisten sen yhteisiä sääntöjä. Näin saadaan aikaan johdonmukaisuutta, yhtenäiset toimintamahdollisuudet sääntelykysymyksissä muutoin, kun ei ole, olisi mitään pankin viranomaisen ohjeistusta. Sitten olisi 19 eri euroalueen järjestelmää ja eri juridisia puitteita ja Tämähän olisi hyvin kallista eikä ollenkaan tehokasta valvontaa, mutta meillä on joitakin olemme jossain määrin huolissamme pankkiviranomaisen ehdotuksesta, koska EBA e ei ole ESMAn tilanteessa, se ei voi valvo yhteisiä pääomamarkkinoita ja ei jopa eläkeviranomainen taas ihan eri tilanteessa. Sitten on vielä yksi muukin eurooppalainen valvoja, pankkiohjelman lisäksi. Meillä on sellainen tunne, että ehdotukset tässä muodossaan luovat hämmennystä tai sekaantumista, mitä tulee valvontaan, sääntely, sääntelyn suhden ja mitä tulee pankkiviranomaisen johtokuntaan. On tällaista epäsuoraa valvontaa otettu käyttöön ehdotuksessa. Aivan erityisesti emme ole vakuuttuneita teidän ehdotuksestanne keskittää valvontastrategiasuunnittelua EBAn johtokuntaan. Tämä rajoittaisi vastuuviranomaisten kapasiteettia reagoida joustavasti uusiin riskeihin ja tämä johtaisi tehottomuuksiin suunnitteluvaiheessa. Me myös tuemme tämänhetkistä tilannetta koskien stressitestejä yhteinen EU-laajuinen stressin lähesty, tarkastelun lähestymistapa parantaa EVAn valvontamekanismeja. Sehän on hyväksytty sen johtokunnassa tässä muodossaan, mutta epäilemme kyllä, että annettaisiin sitten vastuuksia myös pienelle, jollekin pienelle komitealle, joka ei ole suorassa valvonnassa mukana. Tämähän kuuluu valvontatehtävään. Ja nyt pitäisi ehkä komis, me olemme valmiita selittämään, että tämä ei ole meistä oikea tie eteenpäin. Ja voisimme tämän sanoa komissiolle. Sitten mitä tulee hallintomuutokseen, olemme tyytyväisiä siitä, että on pohdittu sitä, miten saavutettaisiin suurempi eurooppalainen fokus asioihin. En ole vieläkään varmi siitä, että EBAlla on tällainen jaettu äänestysoikeus. Tämä on tärkeä kysymys jakaa EBAn kanssa äänestysoikeutta. Tässä äänioikeudet, tämä on tämä eurooppalainen puoli, EKP, e, tarkoitus ei ole liittyä EBAn johtokuntaan huolimatta siitä, että se on se eu eli joka on vastuussa valvonnasta koskien merkittäviä luottolaitoksia EUn euroalueella. Nämä ovat tällaisia huolestuttavia kysymyksiä hiukan. Sitten mitä tulee ennalta varautumiseen ja pääomittamiseen pankeista, viimeinen kohtanne, avainkysymykset niin kuin ne selitetään lainsäädännössä ja tässä selvennyksessä, jota komissio on antanut, liittyvät siihen, että ennalta varautuminen ei koske menneitä tappioita ja sen pitäisi johtaa kannattavaan elinkelpoiseen instituutioon laitoksen sen jälkeen, kun pääomittaminen on tehty. Henkilökohtaisesti uskon, että säännöt ja puitteet ja, operatel- ja äh, puitteiden mm, opera <laughs> toiminnallistaminen, niitä voitaisiin edelleen va- äh, su- sujuvoittaa, koska tämä on monimutkaista, raskasta, pitkä. Eikö se ole hyvä asia silloin, kun pankki odottaa kauan lupaa julkiselle pääomittamiselle. Se epävarmuus ei ole hyvä pankeille eikä sijoittajille, eikä se ole hyväksi myöskään tallettajille, joten se toimii. Tätä on testattu eri pankeissa, mutta minun mielestäni olisi parempi, että toimittaisiin hiukan ripeämmin ja että metodologiaa kunnolla selvennetään. Kiitos seuraavana Ashley Fox. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvää huomenta Rovanoi. Minulla on neljä lyhyttä kysymystä teille tänä aamuna. Ensinnäkin, millainen vaikutus korkealla vipuvaikutuksella, kuten se viidellä prosentilla, voisi olla lainan antoon tämä sellaisessa mm, tilanteessa, kun Euroopan talous kasvaa hitaasti. Sitten olen toiseksi huolestunut mm, näistä moratorio-oikeuksien vaikutuksista. Moratorio, joka on pidempi kuin tämä kaksi, vuotta, voisi, kaksi päivää, voisi johtaa siihen, että kolmannet maat voisivat käyttää opt-out-oikeuttaan ISD-pöytäkirjoista Eh, ja lisäksi tällä voi olla negatiivisia vaikutuksia markkinoihin ja eh, heikentää eh, rahoitusvakautta. Eikö tällainen kahden päivän stay-ratkaisu olisi parempi ratkaisu? Ja sitten kolmanneksi järjestämättömät lainat. Olisitteko samaa mieltä, että kollegani Sander Lunes, joka raportissaan pankkiunionista sanoo, että jäsenvaltiot ja pankit itse ovat päävastuussa järjestämättömien lainojen hoidosta, Oletteko siis hänen kanssaan samaa mieltä? Ja lopuksi aivan eri aiheesta. EKP sanoo, että se aikoo panna täytäntöön euroalueen tällaisen fintech-keskittymän, miten tämä tulee toimimaan, koska eri markkinat voivat aiheuttaa luvanvaraistamisongelmia. Kiitoksia. Well, you know that uh, during the niin te tiedätte, että Basel 3 neuvotteluissa Eurooppa ei aktiivisesti tukenut sitä, että käytetään enemmän tätä omavaraisuusvaatimusta, mutta näin päätyi, näin neuvotteluissa kävi ja lopulla oli hyvä, että on erilaisia tapoja mitata pääomaa vaatimuksia oma varaisuusvaatimus, riskipainotetut vaatimukset ja niin poispäin. Tähän mennessä vaatimus ei ole 5 prosenttia, enkä usko, että näin tulee käymään. Ja keskiverto on 5,1 prosenttia merkittäville rahoituslaitoksille, joita valvomme, joten emme ole jäljessä tässä asiassa. Sitten tämän moratorion vaikutukset, ennalta odottamattomat vaikutukset kun keskustelimme tästä kollegani Elke Gönikin kanssa, hänellä oli tendenssi uskoa ennen tätä, näitä ensimmäisiä tapauksia, Banco Popularin tapausta, että että meillä ei pitäisi olla tätä meillä valvojilla. Tämä ei ollut minun näkemykseni, mutta olen myös muuttanut näkemystäni hieman Banco Popularin jälkeen. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että ja ehkä Elkeekin on samaa mieltä, mutta hän kertoo teille sitten, onko hän eri mieltä, että on tällainen ää, e, e, ennen selvitystä tapahtuva moratorio on hyödyllistä. se on hyödyllistä, koska on hyvin vaikea, eh, jos pankki siirtyy selvitystilaan keskellä viikkoa. Eh, olisi ollut paljon parempi, jos olisimme voineet odottaa perjantaihin ja silloin ilmoittaa, että pankki eh, on kaatumassa tai todennäköisesti kaatumassa, mutta me emme voineet tehdä sitä, koska pankki näiden järjestämättömien lainojen lisäksi oli likviditeettikriisissä ja siksi meidän oli suljettava pankki eh, juuri sillä hetkellä. Tiedän, että tämä on hankala kysymys. Tiedän, että tämän moratorion on oltava lyhyt, eh, mutta päivän päätteeksi minun mielestäni eh, on kaikkien edun mukaista, että meillä on enemmän aikaa. Jos meillä ei ole moratoriota, emme pysty varmistamaan sitä, etteikö ensimmäinen asiakas pankin ovella ole paremmin ähm, palveltu kuin ehkä jonon viimeinen. Ja kuitenkin eh, meidän etumme mukaista on, että kaikkia kohdellaan samoin. Sanotte, että päävastuu on jäsenvaltioilla. No, valvonta on pankkiunionin käsissä, mutta eh, järjestämättömän lainojen altistuminen on kysymys, joka menee pidemmälle kuin valvonta. Se lähtee kansallisista oikeudellisista puitteista. Siksi me käytimme niin paljon aikaa valmistellaksemme nämä 19 oikeudellisen puitteen eri, tai tarkastellaksemme näitä 19 erilaista puitetta eh, jäsenvaltioissa, voidaanko me katsoa, mikä toimii hyvin oikeuspuitteissa, jotta maa pystyy välttämään ongelmat ja mitä on muutettava. Joten kyllä eh, suuri eh, osa ajasta menee näiden oikeuspuitteiden tarkasteluun ja jäsenvaltiot jo muuttavat oikeuspuitteitaan. Edustaja Calvé Chambon. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kolme kommenttia tai kysymystä Rova Nuille, mikäli sallitte, että luotamme teidän viisauteen näissä kysymyksissä. Ensinnäkin, me puhumme pankkiunanista. Haluamme sitä euroalueita varten. Halutaan vakautta. Haluan varmistaa, että kansalaisille on pankkiunanista hyötyä, mutta kenties mikäli on kyse esimerkiksi Banco Popularista, pank, Espanjan pankki osti sen, niin mikäli puhun kahdesta italiasta pankista ja pankista ja toisesta, toinen pankki, italialainen pankki osti ne. Tällaisten ongelmien määrä Euroopassa on merkittävä. Ja nyt tilanne on hankala. Siitä huolimatta nyt vaaditaan myöskin jonkinlaista uuden kansallistamista. Huolestuttaako tämä teitä? Toinen kysymys. Edissä Talitussuojärjestelmästä itsekin puhuitte. Haluaisin yhtyä edellisiin puhujiin tässä suhteessa mutta totesin, että olen myöskin huolestunut. Oletteko tyytyväinen siihen, että komissio nyt pyrkii purkamaan jumitellen tilanteen? Ja Onko tilanne jo saatu pois jumitilanteesta? Onko teillä onko se, mitä sanotaan tehdön ja mitä on tehty, ja pitääkö paikkaansa, koska nythän on kyse yhteistä vastuusta, kun on, on, otetaan riskejä ja milloin olla tyytyväisiä siihen, mikä riskitaso on. Oletteko te samaa mieltä ainakin sen uuden rytmin tai nopeuden kanssa, jota nyt edetään, koska nyt luottamus on menetetty. Viiden vuoden ajan on sanottu kaikenlaisia asioita, mutta miksi sitten ei saatu tulosta aikaa? Kolmas seikka, järjestämättömät lainat NPL, että nyt ei ole tietenkään pankkialan asiantuntija tai tutkija, vaan pikemminkin puhun poliittiselta kannalta. Ja me täällä lobbaamme asioita kansalaisten puolesta. Te tietenkin teette niin kuin te haluatte, kaikenlaiset säännöt ja muut, niin nyt ei voida kuitenkaan ottaa sellaista riskiä, että syntyy samanlainen rahoituskriisi kuin mikä meillä on takanamme. Ja juuri puheenjohtaja puhui näistä olemassa olevista järjestelmättömistä lainoista. Ja sitten entä uudet lainat? Pitäisikö ne kaikkien osalta tehdä varasuunnitelma? koska me olemme, tämä ei olisi kansalaisen etujen vastaista ja me olemme täällä puostamassa kansalaisia. No, että voisitte pysyä, pitäytyä kahden minuutin puheaikoihin, kun olisitte kysymyksiä. Kiitos paljon. Ensi, vastaan ensimmäiseen kysymykseen. Kyllä, meidän täytyy vakauttaa pankkisektoria. Meidän täytyy tehdä sitä vankka. Tällä hetkellä tämä työ on vielä kesken, koska meillä on 19 erilaista pankkisektoria – kasasta sektoria. Ja eurooppalainen, eurooppalaiset viranomaiset samojen sääntöjen valossa niitä selvittävät ja rakastavat eri kriisejä. Konsolidointia tarvitaan pankkisektorilla. Sitä täytyy tehdä vankemmaksi. Nyt on olemassa liian monta pankkia ja Joten pankkien fuusioita tulee tapahtumaan joskus on kyse rajatyöttävästä pankkitoiminnasta. Valvojan tehtävä ei ole päättää, mitkä ovat hyviä fuusioita ja mitkä eivät ole hyviä fuusioita. Me emme halua tähän vaikuttaa. Liike-elämä ja markkinoilla toimivat tahot vai myötä vaikutat siihen, miten tilanne keskeytyy. Haluamme ennen muuta estää sen, että että on jotakin sääntelyesteitä rajoittelettaville fuusioille. Uskomme, että hyvät taloudelliset olosuhteet tulevat tuomaan mukanaan enemmän rajatylyttäviä fuusioita tulevaisuudessa, joten uskon, että edistystä tapahtuu kenties hitaasti, mutta hyvän suuntaan olla menossa. Ja haluamme varmistaa, että valvontapuolen toimet tai sääntelytoimet otetaan käyttöön, mikäli pystytään myötävaikuttamaan rajat ylittävään toimintaan. Ja mitä tulee sitten pääomavaatimuksiin ja poikkeuksiin niin osalta, emme tarkasteta että pelkästään paikallisesti, vaan pyrimme katsomaan koko Eurooppaa, euroaluetta yhtenä alueena. Mitä sitten puolestaan tulee edisjärjestelmän, talletussuojajärjestelmän? No ainakin sen suhteen tapahtuu edistystä, sitä ainakin puhutaan riskejä pyritään vähentämään ja samanaikaisesti halutaan lisätä solidarisuutta. Yhteenvalvontamekanismi ja kriisinratkaisumekanismi ovat jo tuoneet mukana monia riskin vähentämistoimia. Lainsäädäntöpaketti, joka on tulossa, joka pistetään täytäntöön, tilac säännökset NFRS-säännöt ja muut säännökset, Basel kolmospaketti vuoden loppuun mennessä, nämä myöskin kaikki menevät oikeaan suuntaan. Joten tuskin selkeämmin sanakenteen voisin tästä puhua. Nyt on nähdäkseni oikea hetki toimia, mitä nopeammin pystymme osoittamaan täyttä solidarisuutta Euroopan tasolla talitusjärjestelmän kautta sen parempi, mutta uskoakseni NPL ovat tässä tämän kuvan keskiössä ja ponnisteluita tullaan tekemään näiden suhteen, että tästä ongelmasta päästäisiin NPL. No, tietystikin meidän täytyy hoitaa, niin kun me puhumme asiasta. Nyt ei ole kyse siis vanhoista lainoista, kun puhutaan lisäyksestä, vaan uusista. Tänä päivänä puhumme siitä, että halutaan saada aikaan vakaa tilanne niin, että ei synny enää uusia järjestämättömiä vastuita. Uh, Edustaja McCarthy. Um, Jos tervetuloa. Rovanoja haluaisin jatkaa kauppakysymyksistä. Ensimmäinen liittyy, tästä olette tietoinen, tämä uh, asuntolainaskandaali Iranissa, isot iranilaiset pankit, monet niistä kuuluvat EU-valvontaan, ovat ki- keinotelleet varastaakseen miljoonia euroja 30 000 asiakkaalta, asuntolainen asiakka- asiakkaalta, ja olisiko teillä näkemystä tästä, tästä skandaalista, miten tähän reagoidaan, onko se ote, onko nyt tarvitsi voimakkaisiin toimiin, onko tar- teillä tarvittavia valvuuksia toimia ja voiko yhteinen valvontamekanismi tutkia näitä pankkien toimia mitä, ja valvontaa, mitä tulee tähän skandaaliin. Sitten toinen asia haluaisin kommentoida järjestämättömiä lainoja ja niihin varautumista ja tätä ehdotusta aiheesta. Olen samaa mieltä arvostelusta, jota on tehty koskien valvontamekanismin ehdotuksia, miten varaudutaan NPL-lainoihin ja nämä vaatimukset eivät ehkä ota tarpeeksi huomioon olemassa olevia eroja jäsenvaltioiden kesken esimerkiksi. Ja valvontamekanismi viittaa pää, pääomavaatimusasetuksen oikeudessa perustana, mitä tulee NPL-lainaehdotuksiin. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteislainsäätäjä pitäisi olla tässä sanavalta. Tässä ongelmana minulle ei ole vain tämä ehdotus, vaan EKPn komission pyrkimys käyttää julkisia varoja tähän ennalta varautumiseen, jotta voidaan vähentää roskalainoja. Euroopan parlamentilla pitäisi sanavaltaa, kun ratkaistaan kaiken kaikkiaan tätä NPL-ongelmaa EU:ssa, koska tämä ongelma vaatii poliittisia valintoja ja päätöksiä. Tämä ei ole pelkästään tekninen kysymys, jonka valvojat voivat päättää ja sääntelijät yksin. Ja lopuksi, kuten te tiedätte, yhteislainsäädäntö päättäjät hiljattain saivat aikaan yhteisymmärryksen niin kutsutusta fast track äh, pääomavaatimusasetuksesta ja muista järjestelyistä näyttää siltä, minusta näyttää siltä, että tämä johtaa oikeastaan siihen, että lykätään IFRS käytän toteutusta vielä viidellä vuodella. Mikä on yhteisen valvontamekanismin näkemys kenties tästä viimeisimmästä sopimuksesta? Onko teillä näkemystä siitä? Tarkoittaako tämä vaka- mitä tämä tarkoittaa vakavaraisuuden kannalta katsottuna. Kiitoksia. Very much. Kiitoksia. Ehkä mitä tulee näihin Irish Trackers-kysymykseen, jonka otitte esille, ehkä pitäisi kertoa muulle yleisölle, mistä on kyse. Kyse on siitä, että ennen kriis- pank- rahoituskriisiä pankit antoivat lainoja jotka sai, saivat EKPltä äh, tavallaan rahoitusta näitä kuin sitten tracker asuntolainoksi, kun ne vähensivät korkoja. Itse asiassa äh, korkokate oli vähemmän houkuttelevaksi tulossa, joissakin tapauksissa oltiin kieltei, negatiivisella korolla ja tämä vaikutti huonosti pankkien tuloksellisuuteen, ja sitten tähän reagoitiin väärällä tavalla. Pankit yrittivät muuttaa äh, siirtää asiakkaat tuottavimpiin tu- tuotteisiin käyttäen käyttä- käytäntöjä, jotka eivät olleet sopimusjärjestelyjen mukaisia, joita oli tehty kuitenkin asiakkaan kanssa. Itse asiassa EKP on vain vastuussa vakavaraisuusvalvonnasta ja muu valvontavastuu kuuluu kansallisille viranomaisille – koska tällaiset nämä niin sanotut tracker mm, asuntolainat liittyvät siihen, että jotkut, velko, jotkut eivät pystyneet täyttämään sopimusehtojaan ja tämä liittyy erityisesti kuluttajan suoja kysymyksiin. Tämä tehtävä siis kuuluu kansalliselle Irlannin keskuspankille, mutta ei EKPlle. Luonnollisesti, kun me näemme pankkeja, jotka, joilla on tällaisia ongelmia kuluttajan suoja-asioissa ja suhtautuvat riskeihin väärin. Tämä on tällainen varoituksen sana vakavaraisuusvalvojalle siitä, että kyseisten Pysyssä pankissa on sisäisiä valvontaongelmia, hallintoongelmia ja meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota näihin elementteihin kyseisessä pankissa, joten nämä ovat seurauksia vakavaraisuusvalvonnasta kyllä, mutta se ei kuitenkaan ole meidän avainvastuualuettamme. Mitä tulee järjestämättömiin lainoihin, panen merkille, että te esitätte tällaisen kritiikin itse asiassa Irlanti ja keskuspankin varap pääjohtaja Irlannissa on johtanut tätä työtä, koska minun mielestäni Irlanti on tehnyt hienoa työtä, kun se on tarttunut tähän ongelmaan ja meidän pitäisi oppia parhaimmista valvontakäytännöistä silloin, kun tämä on ollut onnistunutta jossakin maassa. Ja Muun osalta niin, jos Euroopan parlamentti haluaa auttaa meitä, miten käsitellään järjestämättömiä vastuita, niin tällainen apu kyllä on kovasti tervetullutta, koska tämä on vakava ongelma Euroopassa. Siihen pitää puuttua. Mitä tulee sitten siihen, että lykättäisiin kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja? Minä olen ollut valvoja yli 14 vuotta. Olen tehnyt työtä Baselin valvontakomiteassa 90-luvulta lähtien jäsenenä ja me olemme aina pyytäneet, että katettaisiin ei vain toteutuneita tappioita, jotka ovat jo olemassa taseessa, vaan katettaisiin myös odotettuja tappioita. Sehän on ihan loogistakin, kun käytetään erilaisia malleja, kun lasketaan pääomavaatimukset perustuen odotettuihin tappioihin, joten se seikka, että tarvittiin kriisi 2007-2008 vuosina ja sitten vielä lisää kymmenen vuotta ennen kuin saatiin jotakin pöydälle ehdotukseksi tilinpäätössääntelijöiltä. Siihen meni paljon aikaa. Sitten vielä lisää lykkäykset eivät todellakaan ole tervetulleita, mutta me joudumme kuitenkin tunnustamaan sen seikan, että mitä tulee vakavaraisuuspuoleen, ja tämä alkuperäinen shokki pitää jotenkin astetta ottaa huomioon. Ja, ja sitten muun osalta emme tue lisää fe- facingin vaihetta, mutta tämän shokin alkuvaiheessa tällainen on mielestäni mm, suositeltavaa. Kiitos. Kiitos. Äh, Toni, järkevää puhetta. Marko Valli seuraavana. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensimmäiseksi haluaisin nostaa eh, Nyi esiin kysymyksen liittyen parlamentin ehm, lausuntoon tästä liitteestä. Tiedän, että saitte sen eilen, niin sitä pitää arvioida, mutta on tärkeää nähdä, mitä toimivaltuudet teillä on mandaatissa. Ja siinä tapauksessa, jos teidän pitäisi soveltaa järkeviä sääntöjä, kuten tätä, on erittäin tärkeää, että muut toimielimet otetaan paremmin mukaan. En usko, että voitte mennä pidemmälle kuin oma mandaattinne sallii, joten tähän asiaan meidän on palattava ja yhdessä katsottava, miten soveltaa tiettyjä sääntöjä, joita ei pelkästään valvoja pysty soveltamaan. Sitten on kyse järjestämättömistä lainoista, tämä kansainvälisten valvojien lähestymistapa korostaa tätä argumenttia ja muuttamalla markkinoita, erityisesti järjestämättömien lainojen markkinoita, joka on tällä hetkellä hyvin hankalassa vaiheessa, koska pankit yrittävät ää, ää, hoitaa näitä järjestämättömiä lainoja ja yrittävät välttää suuria ää, tappioita. Joka kerta, kun te vapautatte jonkun arkaluotoisen tiennon ää, markkinoille näistä asioista, niin silloin hinnat romahtavat sekä osakkeiden että järjestämättömien lainojen. Ää, joten kyllä teidän pitäisi olla vastuullisempia, kun julkaiste näitä tietoja, koska pankit ovat jo pääoma tarpeessa ja te vaaditte lisää pääomaa ja kun sitten Esman arvio johdonnaisista, toisen ja kolmannen tason johdonnaisista on 104 miljardia euroa, kun järjestämättömät lainat ovat 108 miljardia, joten mm, tämä on hyvin riskialtista ja syys, nämä on järjestelmän kannalta riskialttiita kysymyksiä, koska jos puutumme näihin pääomaeriin, jotka eivät ole likvidejä eli johdannaisiin, niin sitten jonain päivänä pankit äh, vaativat, että me maksamme kriisin. Te ovat jumittuneet vain tähän yhteen asiaan äh, näihin järjestämättömiin lainoihin. Haluan kysyä, miksi äh, puhutte vain näistä lainoista, ettekä keskity keinotteluun, rahoitusalaan, joka valvontaviranomaisen pitäisi ensimmäisenä kysymyksenä ratkaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Toivotaan, että keskustelut tänään ovat selkeyttäneet asioita. Tämä on pankkikohtainen analyysi. Tämä ovat pankkikohtaisia valvontatoimenpiteitä. Tämä on pilotin väline, eh, eh, toisen pilarin väline. Ja joillakin ihmisillä ja elimillä on näköjään se näkemys, että tämä saattaa näyttää liikaa ensimmäisen pilarin välineitä, mm, sanamuotoa on muutettava, jotta se olisi paljon selkeämpi. Mainitsitte jossain vaiheessa, että meidän on varmistettava, että pankit pystyvät hallinnoimaan järjestämättömät lainat ja välttää eh, tappiot. Meidän ei pidä huijata itseään. Kyllä tappioita voi syntyä, kun ne hoitavat järjestämättömiä lainoja, erityisesti jos eh, ne eivät ole riittävän katettuja niiden on päätettävä milloin ja miten ne siivoavat taseensa, mutta taseen siivoaminen on kivulias prosessi se on kuitenkin hyödyllistä. Se mm, mahdollistaa sen, että pankki voi toimia todellisessa roolissaan ja rahoittaa taloutta. Rohkaisisin teitä lukemaan puheen, joka EKPssä, EKPn puheenjohtaja tiistaina piti, jossa hän aivan selvästi sanoi, että EKPn tilastot, jotka ovat korkealaatuisia, osoittavat, että pankit, joissa on hyvin paljon järjestämättömiä lainoja, johdonmukaisesti lainaavat vähän yrityksille ja pk-yrityksille. Sitten kolmannen tason pääomaerät, kuten sanoin jo useampaan otteeseen. Me katsomme kaikenlaista riskiä ihan mistä tahansa se tuleekaan ja hyvin vakavasti tarkastelemme kolmannen tason pääomaeriä. Meillä on hintamalleista tiukkoja arviointeja, katsomme markkina-aspekteja säännöllisin valiajoin ja myöskin sisäisessä mallinarvioinnissa se on osa tätä SREP prosessia, sisäistä valvontaprosessia ja me olemme järjestäneet yhä enemmän matkoja paikan päällä, tarkistuksia näistä kolmannen tason pääomaeristä. Kriisin jälkeen pankit ovat olleet vähemmän kiinnostuneet tällaista riskistä. Ne ovat vahingoituneet, ne ryhtyvät vähemmän tällaisiin operaatioihin, mutta ei, me olemme kaikki ihmisiä, pankkiirit ovat ihmisiä, he tulevat unohtamaan oppinsa ja jossain vaiheessa tulevat jatkamaan tätä toimintaa. Ja siksi olemme voja ja jakaneet liittyen tähänlaiseen rahoitukseen, kun houkutus lisääntyy, ottaa enemmän riskiä markkinoilla, kun korko on alhainen Markkinaoperaatio toisen ja kolmannen tason pääomaerät ovat osa äh, kahta elementtiä, jotka määrittelevät pääomavaatimukset, monimutkaisuuselementti ja selvityselementti. Tämä on katettu ja yhä usea, paljon mon, Useammat pankit kaatuivat velkariskiin eh, markkinariskiin ja pelkään pahoin, että näin tulee jatkossakin olemaan, jos emme puutu kunnolla näihin järjestämättömiin lainoihin tulevaisuudessa. Sitten Bernard Monod. Présidente, euh, vous appelez régulièrement depuis... Kiitos. Te viime aikoina olette jatkuvasti puhuneet siitä, että riski pitäisi vähentää pankkisektorilla. Jotkut pankit ovat riittävän tuottavia ja niillä on liikaa henkilökunta. 27. Sy- syyskuuta Martti sanoitti jopa, että ää, pankkijat on kaatunut ja te pyritte valvomaan ja vaikuttamaan tähän tämän hieman ristiriitaista. Te sanoitte, että Euroopan unioni pystyy tällaisen yhteisen kriisinratkoihin mekanismin kautta puuttumaan pankkien kaatumiseen. Mutta sitten kun velka on liikaa ja muu, muita ongelmia on, niin sitten ei enää voida auttaa. Ja mikäli käytetään amerikkalaista rahoitusmallia ja verrataan sitä eurooppalaisiin, niin tässä pankkien rahoitus Euroopassa halutaan korvata yhden rahoitusmarkkinatoimilla. Minun, eikö tämä vaikuta nyt siltä, että tämä on vastoin keskikokoisia pankkia? Niiden pitäisi voida paremmin arvioida rahoitusriskejä ja markkinariskejä sen sijaan, että tarkastellaan sijoittajien tilannetta ja pitkän aikavälin tähtäintä ja rajatylittävä toiminta. Minulla on samoja vastalauseita, joita rajatylittävän toimintaan PK-yritystä on vaikea saada rahoitusta, talouden on vaikea saada rahoitusta. Sen sijaan tässä pelataan suurten kansainvälisten toimijoiden pussiin, joilla on varaa maksaa kustannuksia. Tästä on kielteisen vaikutus. Kolmas viimeinen kysymys. Nyt pitäisi vuoden 2018 kriisin seuraus ottaa huomioon ja ottaa huomioon, että maailma on täysin liittynyt yhteen. Uskotteko te, että rajat ylittävä yhteenliittyminen Euroopassa on hyödyllistä? Mitä hyötyä tästä on? Onko tämä pelkästään idollista ajattelua ja vaikka sisämarkkinoiden syventämistä on kyse? Eikö pikemminkin ole niin, että kun että riskit pitäisi erottaa toisistaan mahdollisimman pitkälti. Eikö tämä nyt ole globaalin järjestelmän periaate? ja tämä yhteen liittyminen, eikö tämä ole pikemminkin ongelma kuin hyöty? Olen siitä esittänyt kysymyksen, koska täällä oli monia seikkoja. Ja olen varma, että tulkkaus ei ollut oikea en, kuin aiemmin puhuin, ainakaan espanjan kielellä. No, sallin, että jatkan kuitenkin englanniksi, jotta yleisökin ymmärtää. ja sitten päätökset liittyvät pankkeihin, jotka kaatuvat että todennäköisesti kaatuvat. On erittäin kivuliasta tehdä näitä päätöksiä. Päätökset ovat meille vaikeita, ne ovat erittäin kivuliaita sijoittajalle ja myöskin tallettajille ovat erittäin kivuliaita myöskin muiden pankkien kannalta, koska aina kerransvaikutuksia on, jotka kohdistuvat muihinkin pankkeihin ja kansalaisiin. Uskon, että meidän pitäisi pyrkiä välttymään siltä, että pankit kaatuvat. Mutta ei meillä ole valtaa ja oikeutta, eikä meidän tehtävämme myöskään ole estää kaikkia pankkien kaatumisia. Toimivan markkinaympäristössä, mikäli pankit kiistävät ongelmansa, eivät kuuntele, mitä valvoja sanoo, ja pankit mieluummin ryhtyvät seikkailu toimiin. Ja pankkijohtokunta ei tee työtään, työtään kunnolla, niin emme me silloin voi estää sitä, että pankki kaatuu. Vaka- vakauttamisen tarve pankkijärjestelmässä, niin liian moni pankki Euroopassa, ei kaikissa maissa, mutta yleisesti ottaen Euroopassa on siellä tilanteessa, että toden totta, mikäli verrataan nyt tilannetta, en muista lukuja, pankkien kokonaisomaisuuserät suhteessa BKT, niin tietystikin näitä lukuja kun katsoo, emme ole samassa tilanteessa kuin monet muut maat tai alueet maailmassa. Meillä on sellainen tilanne, että lukuisat Euroopan pankit eivät ole kestävällä pohjalla, kun tarkastellaan kustannuksia ja niiden pääomaa. Pidemmällä aikavälillä tämä ei toimi, siksi pankkien täytyy arvioida liiketoimintamallinsa kestävyyttä ja pankkipalveluiden liikakapasiteettiongelma voidaan ratkaista pikemminkin fuusioiden kuin kaatumisten kautta, toivon mukaan. Voi olla kotimaisia fuusioita. Ei meillä ole mitään sitä vastaan, että tehdään kunnollinen asianmukainen kotimainen fuusio. Täten luodaan synergiaa esimerkiksi. Ja tämä on helpompaakin, kun ei tarjota huomioon näitä pääomaan liittyviä poikkeuksia ja muita, jotka on määritelty yhteisön valvontamekanismin yhteydessä. On sääli, että pankit eivät käytä hyväkseen kaikkea sitä synergiaa, jota olisi käytettävissä nyt, kun on määritelty, mikä on systeemistä tai järjestelmän kannalta merkittävää Euroopan sisällä, ei pelkästään maakohtaisesti pienempiä maiden kohdalla. Kyllä meidän täytyy vaikka ottaa pankkijärjestelmä, kyllä kyllä. Markkinat päättävät, mikä on hyvää vakauttamista. Valvojan tehtävä on pohtia näitä liiketoimintasuunnitelmia ja tarkastella fuusioita ja kats- varmistaa, että ne ovat vankalla pohjalla ja saadaan aikaan turvallinen tilanne ja hyötyä pankkien asiakkaiden kannalta. Mutta meidän tehtävämme ei ole sanoa, mikä fuusio on hyvä, mikä ei. Mutta fuusiot ovat parempia kuin se, että ollaan liian kauan tilanteessa, että kiistetään ongelmat, koska pankit tekevät joskus liian vähän liian myöhään. Kiitos Terosta ja Kyrtsus. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Nuita mielenkiintoisista puheenvuoroista. Pyytää häneltä mielipidettä kehittyvästä tilanteesta Kreikan pankkisektorilla, koska uskon, että Kreikassa olemme edistyneet paljon, mitä tulee äh, finanssipoliittiseen tilanteeseen. Siinä on onnistuttu, mutta pankkisektorilla minun mielestäni ainakin on vielä varsin eh, suurta epävakautta. Paljonkin on epäilty, missä määrin Kreikan pankkijärjestelmä pystyy hoitamaan suuren määrän järjestämättömiä lainoja. Ensinnäkin pääjohtaja epäröi yhtyä poli- eh, to, to, ei toimitaan, koska tässä on toimittu toisin kuin oli vaaleissa kansallisen luvattu toiseksi, vaikkakin politiikkaa toteutettaisiin, menee vuosia ennen kuin Kreikan pankkisektori pystyy asianmukaisella tavalla rahoittamaan dynaamista kehitystä Kreikan taloudessa ja Kreikan talous voisi jälleen kerran saada liian vähän aikaa. Sitten uudet säännöt koskien pankkien luottovarauksista koskien uusia NPL-lainoja. Tämä on luonut suurta ahdis- ahdinkoa Kreikan pankkisektorilla ja se on myötävaikuttanut siihen, että hiljattain markkina-arvo on edelleen laskenut noin 25-30 prosentilla pankeissa. Uskon, että olemme lähestymässä sitä pistettä, missä relevantit pankkiviranomaiset Euroopassa joutuvat löytämään luovia tapoja, jotta voidaan auttaa vakauttamaan Kreikan pankkijärjestelmää. Mitä te olette mieltä tästä aiheesta? Pitäisikö meidän hyväksyttämään ihan normaalia liiketoimintaa, business as usual, vai ryhtyä toimiin positiivisessa hengessä konkreettisiin toimiin ja autettaisiin Kreikan pankkijärjestelmää, jotta tilanne ei tästä entistään mutkistu. Kiitoksia. very much. Uh, well, uh... Kiitoksia kovasti. Kreikan pankit ovat jo nyt huomattavalla tavalla ponnistelleet puuttuakseen NPL-ongelmaan, ongelmiinsa luonnollisesti, kun ajatellaan velkakannan kokoa tässä luokassa, niin se on vaikea tilanne ja myös sen takia, että on täytyy muuttaa, muuttaa oikeudellisia puitteita ennen kuin pystytty, pystyttiin vakavissaan tarttumaan kysymykseen. Mutta nyt nämä kaikki asiat on kuitenkin hoidettu ja nyt on hetki hyötyä näistä tehdyistä muutoksista ja mennä eteenpäin oikeaan suuntaan. Haluaisin myös muistuttaa teitä siitä, että Kreikan pankit, kuten muutkin euroalueen pankit, stressitestataan pankkiviranomaisen toimesta ensi vuonna 2018, joten selkeä arviointi tulee, mikä näiden pankkien tilanne on ja myös muiden pankkien tilanne. Silloin tulee olemaan helpompaa voida tietää, mitä ponnisteluita töitä on jo tehty ja missä tarvitaan lisää työtä. Sanoisin senkin, että en halunnut mennä liikaa yksityiskohtiin, mutta eri nopeudella puututaan ongelmiin eri maissa. Aina jotkut pankit toimivat ripeämmin ja toiset hitaammin. Tämä pätee, on, on totta myös Kreikassa niin kuin monissa muissakin maissa. Onko tämä sitten business as usual toimintaa Kreikassa? No ei todellakaan, ei ainakaan vielä eikä myöskään euroalueellakaan, koska meillä on vielä joukko haasteita, joihin pitää jotka pitää ratkaista, jotta muutos saadaan aikaan tietenkin NPL-lainat, mutta myös pankkien kannattavuuskysymys. Se on ihan todella suuri prioriteettikysymys meille. Pankkien täytyy voida ansaita pääoman hintansa, niin kuin aikaisemmin jo tässä sanoin. Kiitos. Haluatteko lisätä jotakin? Silva Pereira. Pedro Silva Pereira. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon ensinnäkin Haluaisin eh, toivottaa tervetulleeksi sen, että korostitte sitä, että teidän ehdotuksenne NPListä on vain ehdotusluonnos, jota voidaan parantaa, ja todella pyytäisin ottamaan vakavasti eh, tämän julkisen kuulemisen, koska Teidän ehdotustanne pitäisi mielestäni huomattavasti parantaa ja toivon, että tämä julkisen kuulemisen tulos on se, että erilainen ja tasapainoisempi ehdotus annetaan uuteen julkiseen kuulemiseen käsiteltäväksi. Mielestäni tämä ehdotus on perustavanlaatuisesti väärin. Se luo säädöksellistä epävarmuutta. Se on jopa haitallinen, erityisesti jos ajatellaan NPLien vähentämistä ja sillä voi olla vahvoja kielteisiä vaikutuksia rahoitusvakauteen ja talouden elpymiseen minulla on kolme perusongelmaa. Ensimmäinen on se, että ei ole minkäänlaista vaikutusten, arviointia ja tämä on hyvin yllättävää. Te toimielimet teette eh, lausunnon riittämättömästä pääomittamisesta. Pankkisektorilla tällä voi vain olla valtaisa vaikutus. Seuraus tulee todennäköisesti olemaan omaisuuserien myynti, tappioita markkinoilla, mikä aiheuttaa suuria aukkoja pankkien tasaiseen, uudelleenjärjestely, toimenpiteitä, lisää maksukyvyttömyyttä ja todennäköisesti lisää järjestämättömiä lainoja, lisää pääomavaatimukset varmaankin vaikuttavat pankkien lainanantomahdollisuuteen, eli se vaikuttaa talouden elpymiseen, joten kyse on järjestelmäriskistä rahoitusvakaudelle ja talouden elpymiselle, ja kaikki tämä on tehty ilman vaikutusten arviointia. Toinen ongelma liittyy mm, tämän aloitteen ei-sitovuuteen ja laillisuuteen. Teidän argumenttinne eivät ole vakuuttavia. Tietenkin tämä on sitova. Määrällinen odotus on määrällinen sääntö, noudata tai selitä mekanismi vain vahvistaa tämän säännön sitovuuden ja se tosiseikka, että käynnistätte valvontamenettelyä vahvistaa tämän myös kun me tarkistimme eh, sen, että noudatetaanko sääntöjä, me teemme sen aina eh, tapauskohtaisesti, joten tapauskohtaisuus ei ole eh, oikeastaan hyvä argumentti. Kyse on sitovasta säännöstä ja huonosta sellaisesta, koska se on epäselvä. Me emme tiedä, millaiset selitykset ovat riittäviä, me en tiedä, millaista todistusaineistoa pidetään hyväksyttävänä, joten tämä on sitova ja siksi se on laiton. Ja lopuksi tämä vaikuttaa taantuvasti eh, päin vastoin kuin mitä EKPn vara eh, puheenjohtaja herra Konstanssio sanoi, nämä säännöt koskevat olemassa olevia lainoja, eivätkä pelkästään eh, uusia lainoja. Eli nämä säännöt koskevat lainoja, jotka tulevaisuudessa luokitellaan järjestämättömiksi mutta kyse on siis nykyisesti lainoista, joten tämä äh, vaikuttaa taantuvasti. Meillä on myös ongelma voimaan astumisen kanssa, mutta pääongelma tässä on ehdotuksenne taantuvuus. Kiitoksia oikein paljon. Te sanoitte aluksi, että toivotte, että otamme vakavasti kommentit konsultoinnissa. Tietenkin näin me aina teemme. Me tietenkin Otamme kaikki saadut kommentit huomioon ja otamme ne hyvin vakavasti. Ei vaikutusten arviointia. No, nämä ovat uusia järjestämättömiä lainoja, joten on hieman vaikea eh, tehdä tätä, kun niitä ei ole vielä olemassa. Se ei ole kyse nykyisistä eh, lainoista. Olisi helppo tehdä eh, vaikutusten arviointia, jos soveltaisimme tilastoja, mutta näin ei ole. Kyse on uusista NPListä, jotka syntyvät hyvänä taloudellisina aikoina. Tämä on hiukan monimutkaista. Sanoitte, että nämä omaisuuserien myynnit aiheuttavat tappioita – No vielä nämä lainat ovat ihan kunnossa, joten myynnit eivät aiheuttaisi tappioita tällä hetkellä. Tämä sitten, jos ne ovat järjestämättömiä, mutta tällä hetkellä me puhumme lainoista, jotka ovat täysin kunnossa. Kuulin teitäkin, kun sanoitte, että en ole vakuuttava kun sanon teille, että tämä ei ole sitova. No, minä teen parhaani ja yritän olla vakuuttavampi uudessa tekstissä eh, konsultaation jälkeen. Tässä kaikki, mitä voin sanoa. Thank you. Eh, Danuta Hubner. Kiitos sitten Danuta Hübner. Kiitos. Haluaisin sitä kaksi lyhyttä kysymystä, jotka liittyvät eh, Yhteisen valvontamekanismin uuden tarkasteluraporttiin komissio antoi sen lokakuussa. Siinä puhutaan erittäin myönteisesti toiminnasta, mutta sen myöskin monia ongelmia mainittuja suosituksia myöskin esitetään usein sitä kaksi kysymystä tämän osalta. Komissio kertomuksessa pistää merkille, että EKP usein tekee luokitteluita, kun on kyse valvotuista laitoksista ja niiden toimista eri tarkoituksia silmällä pitäen. Mikäli ymmärrän oikein, komissio peräänkuuluttaa avoimuutta niihin menetelmiin, jotka käytetään näiden luokitteluiden yhteydessä. Lisäksi avoimuutta haluttaisiin lisää myöskin, kun on kyse yhteydestä luokittelupäätöksen ja konkreettisen täytäntöönpanon välillä. Kysymykseni teille on seuraava. Missä määrin olette samaa mieltä tästä komission esittämästä haasteesta? Oletteko mahdollisesti esittäneet ratkaisuvaihtoehtoja tähän? Ja toinen seikka, joka samaiseen asiaan liittyy, liittyy menettelyihin, joita EKPn pankkivalvontapuolella harjoitetaan, kun on kyse suhteesta pankkiviranomaiseen EBAan. Tässäkin kohtaa komissio antaa jotakin suosituksia sen osalta, kuinka voitaisiin parantaa johdonmukaisuutta ja kuinka voitaisiin parantaa mahdollistaa päällekkäisyyttä, kun halutaan poistaa. Katsotteko te, että tähän suuntaan pitää todellakin mennä ja miten te uskotte tähän voivanne pyrkiä? Ja kolmas asia, joka liittyy tähän samaan komission kertomukseen ja Brexitin seuraamuksiin ja myöskin siihen, mitä tehdään ennen Brexitia. Tämä koskee investointialan yrityksiä. Olemassa todennäköisesti riski, että investointifirmat voivat tulevaisuudessakin harjoittaa pankin kaltaista toimintaa, pankkitoimintaa, ja myös he pystyvät silloin kiertämään pääomavaatimussääntöjä. Komissio työstää asetusta, joka liittyy investointialan yrityksiin. Kysymykseni teille on seuraava. Näettekö te tarpeen puuttua myöskin tähän mahdolliseen riskiin vai myötävaikutatteko tietenkin siihen, miten komissio pyrkii tässä toimimaan, että riskejä voidaan välttää niillä aloilla, jotka kuuluvat teidän vastuualueeseenne? Kiitos kysymyksestä. Mitä tulee luokitteluun ja avoimuuteen sen yhteydessä? Avoimuustarpeeseen on täysin samaa mieltä. Meidän pitäisi tehdä enemmän sittääksemme, mitä luokitteluta käytämme. Mutta meidän täytyy toimia toimia vaihe vaiheelta. Minä aina tarkastelen asioita erittäin huolellisesti ja kaikki pankit tietävät, että missä vaiheessa ne ovat minkin luokittelun suhteen tai arvion suhteen, kun on kyse sääntelyn vuoropuhelusta – Aina varmistan joka vaiheessa, että pankit ovat tietoisia siitä, missä mennään. Luokitteluista muuten totesin, että meillä on myöskin salassapitovelvollisuus yksittäisten laitosten kohdalla. Tämä velvoittaa meidät ainakin toimitaan huolellisesti ja varovaisesti, koska ei valvoja voi toimia sellaisella tavalla, että markkina sitten reagoivat siihen, mitä valvoja tekee. Kunkin pankin kuuluu kuitenkin tietää, missä kategoriassa tai luokassa se on. Minä kannustan näitä pankkeja esittämään kysymyksiä, mikäli ne ovat tyytyväisiä. Pääosaston vastauksia esimerkiksi pankit voivat kääntyä suoraan minun pakelleni. Mitä juurimukaisuuteen tulee, suhteessa EBAN pankkiviranomaisen tekemään työhön. Pankkiviranomaisen yhteinen sääntökirja on erittäin tervetullut. Siellä on ohjeistusta teknisistä standardeista. Joskus ongelma on, että pankkiviranomainen ei ole antanut ohjeistusta. Ja meidän täytyy päättää, kuinka yhteisellä tavalla hoidamme asioita 19 maan kohdalla. Joskus olemme johtajan asemassa joskus odotamme, että EBA antaa teknisiä standardeja tai ohjeistusta. Joskus meillä ei ole aikaa odottaa, meidän täytyy toimia itse. Kuinka sitten voidaan välttää epäjohdonmukaisuuden aiheuttamaa riskiä toiminnassa, yhteistoiminnassa EBAn kanssa? EBAn tekninen ryhmä laatii ohjeistusta 19 maalle ja sanomme aina, että mikäli me toimimme asiassa ensin, mikäli EBA sitten sitten ryhtyy toimeen, me keskeytämme omat toimemme. Silloin SSM-valvontamekanismi lopettaa toimintansa ja antaa epänhoitaa asian. Ja sitten pistämme täytäntöön sen, mitä pankkiviranomainen meille antaa. Tämä on niin kuin pilari ykkönen, pilari kakkonen. Poliittiset nä- säännökset 19 maata varten ovat olemassa ja vakuuttaa siltä, että tämä on Euroopassa toimintaa joka estäisi epätoimimasta, mutta ei tämä pidä paikkaansa. Investointifirmoista sitten, jotka tulevat Lontoosta käsiin, siirtyvät Lontoosta Euroopan mantereelle. Yhdistön kuningaskunnan säännöissä on mahdollisuus, että PRA voi päättää, että suuret takajärjestelmän järjestelmän kannalta merkittävät investointifirmat otetaan valvontaan ikään kuin ne olisivat pankkeja, ja pankin valvonta silloin koskisi myöskin näitä PRA-yrityksiä. Tällaisia sääntöjä ei ole yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella. Näitä ei toistaiseksi ole edes tarvittu, koska Lonto oli se paikka, jossa suuret amerikkalaiset ja aasialaiset investointipankit toimivat. Muissa maissa nämä ovat paljon pienempiä. Monet Euroopassa toimivat tämän yritykset ovat lontoolaisten yritysten tytäryrityksiä pääkanttori Lontoossa. Meidän täytyy muistaa, että tässä on kaksi ongelmaa. Meidän täytyy tarkastella järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja ja yrityksiä Valvonnassa saattaa tässä aukko yritysten kohdalla. Lisäksi on sirpaloitumista, koska pankkivalvoja valvoi vakavaraisuuden valvonnasta, kun on kyse. Ja on vaarana se, että houkutellaan toimiksiantoyrityksiä siten, että sovitaan matalia standardin, Tältä haluamme välttyä. Jakob von Weizsäcker seuraavana. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Nui, kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen liittyy alentamiskelpoisen velkaan. On sitten kun tuota tähän ensisijaiseen ensisijaisiin eh, velkoihin ja sitten varsinaisiin ensisijaisiin velkoihin. Ne ovat varsin alhaisella tasolla joissakin tapauksessa. Ja haluaisin kysyä teiltä, onko valvontaviranomainen tarkastellut tätä asiaa? Voidaanko määritellä, onko kyse vain siitä, että onko erittäin alhaista riskitasosta kyseiselle pankille, vai voisiko tämä hinnoittelu johtua myös terminologisista syistä? joka tahallaan hämmentää eri luokkien välistä eroa. Ja sitten kriisitilanteessa tämä voisi johtaa tunnettuun onnettomuuteen ongelman, että myydään väärin perustein asiakkaille, koska ne kärsivät tästä riskistä ja näin heikennetään poliittista uskottavuutta ähm, velkojen bailin järjestelmässä. Toinen kysymykseni liittyy äh, CCP-valvontaan. Mehän käsittelemme juuri näitä selvitys jäseniä ja sijoituskeskuksia, jotka liittyvät vahvasti globaaleihin merkittäviin pankkeihin. Kysymykseni teille, sellainen tilanne, jossa valvonta kolmanneksi suuremmalle Maltan pankille, se on eurooppalainen valvoja, mutta sitten kun ajatellaan todellisia järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, niin niitä val- valvotaan toisella tavalla. Onko se kestettävä? Kun ajatellaan Brexit-yhteyttä, voitaisiinko korjata tällainen tilanne tämänhetkisessä lainsäädäntö, lainsäädäntökaudella ja muuttaa kriisinratkaisujärjestelmä koskemaan myös näitä ähm, clearing-laitoksia. Niin, tätä ollaan nyt käsittelemässä ja päätetään, mikä on toivottava summa, määrä ja määrät. Olen kyllä täysin samaa teidän kanssa siitä, että meidän täytyy saada aikaan tiettyä varmuutta sijoittajille – ne todellakin hämmentävät eroa, hämmentävät eroa eri luok- tuoteluokkien välillä. Minä ehdottaisin jopa sellaista, että, että vakavaraisuusvalvontaa harmonisoitaisiin. Nythän on 19 eri järjestelmä, se ei ole tehokasta ja siihen liittyy oma kustannus, koska sijoittajat aina epäilevät sellaista, että on vaarallisempaa että eurooppalainen järjestelmä on vaarallisempi tavallaan järjestelmänä ja ja tämä voi lisätä niiden kielteisiä odotuksia, jos joku menee pieleen. Meidän pitäisi antaa varmuutta sijoittajille, meidän pitäisi tietää, mikä on tämä vastuukäsittelyjärjestys, mihin luokkaan eri asiakkaat kuuluvat, lisäisin vielä, että pitäisi tehdä enemmän, jotta varmistetaan se, että asiakkaat ymmärtävät, mitä on suojattu ja turvattu, mitä ei. Vieläkin on liikaa sellaisia tilanteita, missä vähittäisasiakkaat panevat koko säästönsä yhteen ainoaan pankkiin ilman, että miettivät sitä, minkälaisia riskejä ehkä tähän liittyy. Enemmän pitäisi tälle asialle kyllä pystyä tekemään. Mitä tulee sitten keskusvastapuolien valvontaan, mielestäni todellakin kun ajatellaan näitä järjestelmän kannalta merkittäviä laitoksia, niin kuin nämä todellakin ovat, niin ne ovat vieläkin riskiteisempiä, koska paljon monimutkaisia operaatioita on annettu keskusvastapuolien hoidettavaksi, ja se ei ole todellakaan hyvä päätös eikä toivottavaa Minulla on henkilökohtainen näkemys, on vain henkilökohtainen näkemys. Tämä liittyy yhteiseen valvontamekanismiin, me emme siellä ole tästä keskustelleet, mutta mm, olen todellakin sitä mieltä, että USA on tapa toimia tässä niin, että on yksinkertainen tilanne, kun keskusvastapuoli on järjestelmän kannalta merkittävä, sitä valvotaan Fedin toimesta, niin kuin järjestelmän kannalta merkittäviä luottolaitoksia ja pankkeja. Tämä on tässä äh, yksinkertaisuus lisää myös seurattavuutta, selkeyttä. Tämänhetkinen tilanne, missä on paljon ihmisiä pöydässä, äh, mm, tämä liittyy myös EMI-lainsäädäntöön, no iso kollegio toimii, niin se voi olla joka monimutkaisempi tapa toimia. Itse asiassa meillä ei ole edes paikkaa näissä kollegioissa, jotka ovat nyt varsin laajoja ehkä sitten tällainen viimeinen tuli, ja kuten yhteinen valvontamekanismi ei ollutkaan tervetullut enää. En voi juurikaan enempää tästä sanoa, mutta kyllä yksinkertaisuus, selkeys on hyväksi, se auttaa. Esimerkiksi olen tyytyväinen siitä, että viranomainen valvoo, valvoo, valvoisi myös keskusvastapuolia, mutta ehdottaisin, että sen, nämä henkilökunnan henkilökuntakaavion pitäisi olla mahdollisimman yksinkertainen ei saa olla liian suurta kollegiota, suurta määrää ihmisiä, jotka puuttuvat sitten näihin tällaisiin äh, herkkiin tilanteisiin. Mutta tämä on henkilökohtainen mielipiteeni, eikä tästä siis ole koskaan keskusteltu yhteisessä valvontamekanismissa. Thank you, uh, Fulvio Martuscello. Fluvio, Flavio Martuscello. sì, grazie, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä äh, lausunto, joka eilen annettiin, tulee siihen tulokseen, että tämä lisäyshanke määrittelee prosessin, jonka perusteella äh, instituutio on pakko noudattaa näitä äh, valvontaodotuksia, jotka lisäykseen on määritelty, koska jokainen perustelematon odotusten rikkominen tullaan arvioimaan kielteisesti, kun tehdään vakavaraisuusarvioita ja sitten se johtaa valvontatoimenpiteisiin. Eli tämä mekanismi aiheuttaa sitovia vaikutuksia. Siksi voisitteko selittää, miksi tämä lisäys ei ole sitova mielestänne, kun tilanne on päinvastainen? Sitten tämän liitteen sisältöön. Valvonta neuvosto, onko se tarkastellut Ähm, valvontavaikutuksia, jotka tästä liitteestä syntyvät. Jos näin on, niin miksi tämä vaikutusten arviointi ei ole, sitä ei ole annettu parlamentille, äh, kuten toimielinten välinen sopimus Euroopan keskuspankin ja Euroopan parlamentin välillä määrää? Ja sitten tämä velvoitus kattaa täysin järjestämättömät lainat, jos ne ovat avoimia kolmen vuoden jälkeen ja jos ne ovat vakuudellisia seitsemän vuoden jälkeen, tuntuu hyvin tiukalta. Seitsemän vuotta vakuudellisille järjestämättömille lainoille on hyvin vaikea perustella tätä. Minkä perustelun annatte, jos huomioitte suhteellisuusperiaatteen? Ja lopuksi haluaisin muistuttaa teitä, että pörssissä eilen kaikki italialaiset pankit, jotka löytyvät tästä listasta pankkeja, joiden pitäisi ratkaista järjestämättömien lainojen lainansa – niiden kaupankäynti keskeytettiin. Eli tämä sijoittajien arvio on aivan selvästi johtunut tämän liitteen julkaisemisesta. Te sanoitte tänään, että tämä on asiakirja, jota voidaan parantaa kaikkien näiden kommenttien jälkeen, niin minä en usko, että tämä liite Ettekö ajattele, etteikö tämä liite nyt jotenkin vääristä osakemarkkinoita? Kiitoksia. Very much. Well, I... Kiitos. Voin sanoa, että, ja sanon tämän uudelleen, me tietenkin huomioimme kaikki hyvät kommentit, joita saamme, ja erityisesti lakimiesten ähm, oikeudelliset suositukset. Minulla ei ole vielä ollut mahdollisuutta käydä tätä asiakirjaa läpi ja tulen tarkastelemaan sitä hyvin tarkkaan. Miksi me ryhdymme niihin toimiin, joita päätimme? Nämä kaksi vuotta, jota, päivää, jotka mainitsette. Yhdysvalloissa on 180 päivää tätä kattamista varten, tätä varautumista varten. Sitten tämä seitsemän vuotta. Me olemme sitä mieltä, että tässä on jo hyvin paljon takuita, jotka on katettava. Tänä päivänä usein näemme, että alkuperäiset asiakirjat katoavat helposti ja sitten tämän äh, epävarmuus lisääntyy entisestään ja kun epävarmuus lisääntyy, niin myös hinta, äh, kun pankki päättää myydä järjestämättömät lainansa, ei ole kovinkaan houkutteleva. Ähm, ongelma on se, että kun on ongelmia, ne eivät katoa itsestään valitettavasti pankeissa eivätkä valvonnassa. Pienestä ongelmasta tulee suuri ongelma, jos siihen ei puututa ajoissa. Kysymys kuuluu sitten, että mikä on äm, oikea aika. Kyse on tasapainosta ja toivotan tervetulleeksi kaikki kommentit ja ehdotukset, joita lähetätte minulle. Kiitoksia paljon. Itsekin haluaisin esittää jotakin kommentteja sisällöstä. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että ilmaisitte tarkoituksenne että pyrkimyksenne kuunnella ja myöskin halunne tunnustaa sen, että muutoksia ja parannuksia tarvitaan, jotta voidaan välttää hämmennystä pilari ykkösen ja kakkosen osalta ja että luodaan todellista pankkikohtaista eikä automaattista mekanismia. Itsekin tunnustitte esimerkiksi sen, että comply or explain noudatakka selitä mekanismi ei tässä ole sovelias, joten tämä pitäisi poistaa. Todellinen tapa on tarpeen myöskin muista syistä, koska se mitä on sanottu markkinavetoisuudesta erittäin tiukat frontloadingin perustuvat olettamukset tai odotukset ja se, miten sitten yksittäinen tilanne tai pankin portfolio toteutuu. Tämä kaikki lisää epävarmuutta. Meidän täytyy todellakin puhdistaa pankkien taseet ja tämä on aina kivuliasta ja loppujen lopuksi aina tappioita syntyy, koska muuten ei olisi tarvita puhua putsaamisesta Tappio täytyy tietenkin minimoida ja toisaalta täytyy varmistaa, että suotta ei synny arvon heikentymistä NPLien yhteydessä. Yhteydessä tilanne on kaikkea muuta kuin täydellinen, koska ostajalla on aina ylilyön ostajana paremmassa asemassa kuin myyjä. Ja mikäli joku haluaa hän voi pyrkiä ostamaan halvalla ja sitten myymään kalleimmalla, mutta arvo ei sinänsä ole nolla silti. Tässä näen jotakin seikkoja, jotka auttaisivat. Olisi parempi tapaa tämän lisäksi järjestämättömät riskisäätävät, jotka todennäköisesti tullaan kuitenkin maksamaan. Tämäkin pitää ottaa huomioon. Sitten rakenteelliset lainat, jotkut rakennelainat, joita joskus pidetään järjestämättöminä lainoina. Tämä saattaa olla kohtuutonta näiden kohteiden tällä toiminta on olemassa lainoja ja lainakategorioita, vakuudettomia ja sitten vakuudellisia lainoja. Tämäkin on tärkeä ulottuvuus, joka täytyy ottaa huomioon. Jälleen kerran täytyisi erittäin huolisesti suhtautua, kun otetaan huomioon IFRS 9 tilinpitostandardit. Me tiedämme hyvin, että kaikki halusivat että viisi vuotta olisi siirtymäaika. Nyt sanotaan, että kolmosvaiheen omaisuuserät IFRS 9 mukaisesti täytyy edelleenkin arvottaa oletettujen kassavirtojen mukaan, joita niistä saattaa syntyä. Eli tämä on yli nollan. Eli nyt ollaan ottamassa käyttöön jotakin, joka menee pidemmälle kuin kirjanpitostandardit vaativat. Ja tähän liittyy tämä viiden vuoden siirtymäkausi, phasingin kausi. Tämäkin asia edellyttää vielä uusia pohdintoja, koska meidän täytyy varmittaa, että pankkien vakauttamista ei estetä tai hirastetaan. Meidän täytyy myöskin varoa tai varmistaa, että tehdään rajanveto teollisuuspoliittisten suunnitelmien ja valvojien toimien välillä. Me elämme markkinataloudessa. Euroopan unio ei ole mikään Neuvostoliitto, markkinoiden täytyy voida tehdä työnsä ja valvojan täytyy soveltaa sääntöjä. Valvoja saattaa kenties pitää jotain tiettyä pankkitoimintamallia parempana kuin jotakin muita, mutta markkinavoimien tehtävän päättää, mihin mennään. Ja tässä olisi mielenkiintoista käyttää sääntelyvaltaa, jotta mahdollistetaan se, että tämä prosessi voi sen mukaisesti tietystikin, kuten tavallaan kuten sitten täytyy poistaa esteitä ja turhia esteitä etenkin jäsenvaltioiden väliltä niin, että rajat ylittävä toiminta mahdollistuu, koska sekin on erittäin tärkeä ulottuvuus, mutta ei ainoa tärkeä ulottuvuus, kun pyritään monipuolistamaan pankkijärjestelmän ja sen toimintaa. Thank you, thank you very much. Kiitos paljon. Kyllä, kyllä. Toden totta valvojat haluavat välttyä siltä, että suotta pankille syntyy tappioita arvonalaiston vuoksi. Tietystikin vielä hyvän sitä, että tehdään ero asioiden välillä sääntely, vuoropuhelu ja tapauskohtainen ajattelu ja eri luokat tai kategoriat, kun on kyse viestintälainoista, kun on, on kyse niistä, jotka todennäköisesti maksetaan ja niistä, joita todennäköisesti ei makseta. Pankkien itse täytyy pistää säännöt täytäntöön täysimittaisesti. Tämä saattaa luoda lisää ongelmia. Ja lisäksi tämä kaikki on hyvin maakohtaista, täysin maakohtaista. Sitten eri lainakategoriat, niin on totta kai. Onpa yrityksistä jälleen myyjistä tai vähittäistoiminnasta tai pk-yrityksistä. Olemme jo identifioineet tiettyjä tapauksia joistakin jäsenvaltioista, joissa on hyvin paljon järjestämättömiä lainoja. Näitä me kutsumme strategisiksi maksamatta jättämiseksi. Ihmisillä olisi varaa maksaa, mutta he eivät kuitenkaan maksa takaisin lainaansa. Kyse on strategisista toimista. Aloitamme aina tällaisista strategisista syistä maksamatta jättämisistä, kun keskustelemme esimerkiksi Kreikan ohjelmasta ensimmäinen tavoite oli puuttua juuri tällaisiin tapauksiin, että tahalla jätetään maksamatta. Ja viimeisenä sitten vähittäis puoli ihmiset, joilla on kiinnelainoja, taikka sitten on kyse ensiasunnon ostajista. Ja Faras 9 on erittäin vaativa urakka, kyllä. Mutta se on erittäin tarpeellinen myös, koska se muuttaa säännöksiä nyt otetaan, katetaan jo syntyneet tappiot yleensä. Ne havaitaan vasta sitten, kun tilanne heikkenee. Nyt tästä tehdään täysin syklimyöntäistä. Ei oteta huomioon myöskin oletetut tappiot tai odotettavissa olevat tappiot, koska pankkien täytyy tarkastaa riskipainotettuja omaisuuseriä, jotta ne huomioon. Kaikkia Oletettuja riskejä aina lasketaan oikein. Tämä otetaan huomioon, kun uudelleen tarkastellaan euroalueen pankkien laskentamalleja. Tällä hetkellä on pankkeja, jotka aliarvioivat oletettuja tappioitaan. Tällaista tapahtuu. Joten saattaa hyvinkin olla, että tilintarkastaja tarkastelee tilinpitosääntöjä ja katsoo, että tulokset eivät ole sellaisia, että tuossa olisi hyvä valvojan näkökulmasta katsottuna. Suurimmassa maata, merkittävissä maissa, on mahdollisuus sitten sanoa, että kyse on tilinpitosäännöksistä, mutta tietystikin, mikä halutaan pelata varman päälle, on aina parantamisen varaa, kun on kyse vakavaraisuus säännöksistä ja valvonnasta. Monet maat ovat tähän jo ryhtyneet Euroopassa. Mitkä maat? ne maat, jotka pärsivät melkein hyvin kriisin yhteydessä. Joten aina tulee olemaan oma roolinsa vakavaraisuuden valvonnalla. Tämä tarve vähenee IFRS 9 sääntöjen oton jälkeen. Siitä huolimatta työtä täytyy vielä tehdä, kun tätä liitettä tai vielä hiotaan loppuun. Aion varmistaa, että tämä sitoudennäköisesti vastaa niitä päätöksiä, joita parlamentti tekee, kun pistetään täytäntöön IFRS 9 sääntöjä ja tätä siirtymäkautta, kun käsitellään. Tietystikin halutaan varmistaa, että kaksinkertaista työtä ei tarvitse tehdä. Ensinnäkin on tilinpitoon, joka saa saada kuntoon, toisaalta sitten vakavaraisuuden valvonta niin, että varmistetaan, että toimitaan varman päälle. Tähän olisin päättää näkemykseni, tai haluaisin päättää puheenvuoroni vielä järjestämättömiin laineihin. Tietystikin te voitte lähettää meille kommentteja. Me tulemme tarkastamaan tätä erittäin vakaasti otettavalla tavalla. Kiitos, arvostan tätä keskustelua suuresti. Tämä on erittäin iloisaa, mutta myönteistä keskustelua, erittäin hyödyllistä sellaista. Kiitän teitä myöskin siitä, mitä te sanoitte, kun puhuitte siitä, että millä otatte vastaan parlamentin esittämät kommentit ja tulette tarkastelemaan niitä huolella, myöskin sitä, mitä tänään sanottuna mitä tämä tänään sanottiin, ja myöskin otettu huomioon oikeuden yksikön lausunnon, ja pyritte tämän myötä parantamaan tekstiä niin, että se menee siihen, mitä me haluamme. Tämä antaa meille lisää välineen, jolla voidaan myötä vaikuttaa siihen, että asianmukaisella ja mielekkäällä tavalla voidaan vähentää entisestäänkin NPL-järjestämättömiä lainoja niin, että pankkijärjestelmästämme tulee häiriön sietä kykyisempi ja kestävämpi ja vakaampi. Voisin painottaa vielä sitä, mitä sanoin täytäntöönpanopäivämäärästä. Tämä saattaa olla asia, jota markkinat pitävät tärkeänä ja markkinat toimijat saattavat jotenkin katsoa, että olisi mielekästä, että täytäntöönpanopäivämäärää lykättäisiin. Ja jotakin elementtejä tässä voitaisiin parantaa, jotta voidaan varmistaa se, että pankkikohtaisesti toimitaan eikä ole mitään automaattista, ei sitovaa täytäntöönpanoa. Pidämme hyvänä, että Rovanu tämän vahvisti ja kiitos jälleen kerran teille. So, yeah, colleagues, we move to, uh, No niin, hyvät kollegat, mennään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pysymme pankki pankkiasioissa pankkiunionia koskeva vuosikertomus, mietintöluonnoksen käsittely. Esittelijämme on Sander Lunes, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, luodakseni sillan Rova Nuin ja pankkiunionin mietinnön välillä, kuten te jo johtopäätöksissäni sanoitte, meillä on nyt äh, laillinen lausunto tästä äh, liitteestä. Tämä on tietenkin tärkeä keskustelu, joka pitää liittää tähän mietintöön keskustelut EKPn mandaatista ja kuinka pitkälle ne menevät ovat erittäin mielenkiintoisia ja tärkeitä. Olen täysin samaa mieltä. Olen henkilökohtaisesti myös hyvin valppaana tässä aiheessa enkä nyt halua sanoa enempää. Samaa keskustelua voimme käydä äh, EKPn äh, toimien laillisuudesta myös muissa asioissa ehkä. Äh, nyt tämä mietintö, joka meillä on pöydällä tänään lyhyesti tästä itse mietinnöstä. Minä olen yrittänyt olla kertomatta liikaa omaa näkemystäni tässä mietintöluonnoksessa, vaan pitää sen mahdollisimman sitoutumattomana. Tämä oli minun tavoitteeni, että mietinnöstä tulisi neutraali. Siksi mietinnöstä löydätte myös hyvin usein sanat panee merkille ja niin poispäin. Joissain kohdin se on myös hiukan epämääräinen. Jotkut voivat ehkä sanoa, että tämä on kokonaiskuva päätöksistä, joita on tehty, työstä, joka on käynnissä, se on totta, mutta se johtuu myös siitä, että odotan, että kollegat maustavat tätä hieman, eikä se varmaan tule olemaan ongelma, jos katsotaan, mitä kaikkea pankkialalla on tapahtunut 2017. Mietintö itsessään on Siinä on sama rakenne kuin viime vuonna. Kolme tärkeää asiaa. Valvonta, kriisin ratkaisu ja talletussuoja. Valvonta. Ensin tässä huomioidaan joitakin päätöksiä, joita 2017, järjestämättömät lainat, valtion velka, fintech, valvonnan konvergenssi, haluan kunnioittaa Koravan Hiiverhoisenin tekemää työtä. Hän on nyt ministeri Alankomaissa. Sitten toinen osa mietinnössä käsittelee kriisiratkaisua. Ja mm, tässä sanotaan heti jotain Banco Popularin tapauksesta. Olisi erittäin mielenkiintoista käydä keskustelua tästä vähän yleisemmällä tasolla meidän ei pitäisi välttää mielestäni keskustelua tästä, koska olemme nähneet, että puitteistoa on testattu. Nyt on Euroopan parlamentin tehtävä sanoa asiasta jotain ja niistä päätöksistä, joihin on mm, ryhdytty. Ja sitten Äh, kriisinratkaisu puhutaan valtion tuesta, ähm, varautumisperiaatteesta ja monista muista kysymyksistä. Sitten viimeinen asia, äh, talletussuoja. Se on minulle erittäin äh, sydäntä lähellä. Olen myös edissä mietinnön varjoesittelijä. Tässä keskityin erityisesti tähän talletussuojaan, koska edissä neuvottelut ovat vielä käynnissä. Toivoisin, että viitattaisiin, kuten Hybnerin mietinnössä työmme, hämme, joka on vielä käynnissä. Myöskin haluan kunnioittaa Ester de Langen työtä ediksi keskusteluja pitäisi käydä edismietinnössä. Sitten lopuksi olette ehkä huomannut, että joitakin faktatietoja on vääriä. Jotkut luvut jota päivitetään kyllä, kun meillä on nyt vähän päivitetympiä tietoja, mutta nämä eivät ole niinkään sisältökysymyksiä. Kyllä ne kuitenkin otetaan huomioon. Odotan kovasti kollegojen kommentteja. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much. First... Kiitos. Ensimmäinen puhuja, varjoesittelijä EPP-ryhmästä, Danuta Hybner, olkaa hyvä. ja Mikrofoni ei ilmeisesti toimi. Oh, direction. So if you want, I move somewhere else. I can. Okay. Sorry, there is another one. So let's hope this <laughs> will make me heard. Tietysti nyt kuulette. Toistan Herra Lunes päätti, on päättänyt jatkaa yleistä rakennetta tässä mietinnössä, joka lähti liikkeelle Roberton ja omasta mietinnöstä, niin sitten tulee tämä. Tämä on hyvä ajatellen johdonmukaisuutta. Ja mehän pyrimme parantamaan pankkiunionin toimintaa, joten tässä on pääkohdat, jotka hyvin tunnemme. Monet ovat samoja kuin viime kerrallakin, mutta sitten joitakin kysymyksissä, eikä ole varmaan mikään yllätys. Meillä on myös erilaisia näkemyksiä. Odotan kovasti jo tulevia neuvottelujamme. Uskon myös ja olen samaa mieltä, että tänä vuonna, toisin kuin nämä perinteiset kysymykset, niin mukana on myös mahdollisuus arvioida ensimmäistä kriisin, ensimmäisiä kriisinratkaisutapauksia ja voimme jo oppia näistä kokemuksista ja vetää johtopäätöksiä tässäkin valiokunnassa. Tämä koskee sitä, missä määrin pankkiunioni toimii kunnolla ja miten mahdollisesti voidaan tehdä parannuksia. Sitten valvontaosuuteen haluaisin oikeastaan keskittyä enemmän pankkivalvontakysymyksiin mukaan lukien yhteisen valvontamekanismin toiminta. Tänään saimme jo kuulla, että meidän pitäisi tarkastella komission tiedonantoa lokakuulta, koska se on varsin hyvin arvioitu. On, siis on hyvin arvioitu sitä, mitä on tehty yksityiskohtaisesti tämä kaikki esitetty. Varsin myönteinen raportti, mutta vieläkin on monia yksityiskohtaisia suosituksiakin. Voimme tässäkin tarkastella, miten minkälaisia parannuksia pitäisi saada aikaan. Toivon myös, että pidämme kiinni sellaista hengestä, että teksti pysyy hyvin kohdennettuna, eikä oteta tähän asioita, jotka eivät oikeastaan kuulu pankkivalvontaan. Arvostan kovasti sitä, mitä Sanders sanoi, että pidetään kiinni tästä periaatteesta, että me ennalta määrittele tulevia lainsäädännöllisiä päätöksiä erityisesti mitä tulee pankkipakettiin, ei vain edisiin. Ja minun mielestäni suositukset näistä kysymyksistä, jotka ovat nyt vireillä muiden asiakokonaisuuksien yhteydessä, niin niistä meidän todennäköisesti pitäisi pyr- pyrkiä rajoittamaan kannattajamme. Mitä tulee sitten näihin hiljattaisiin tapahtumiin? Minä suhtautuisin asiaan niin, että meidän pitäisi todellakin saada lisäarvoa näistä läksyistä tulevaisuuden varalta. Meidän pitäisi keskittyä yleisiin kokemuksiin, mitä on opittu viime vuosien tapauksista, erityisesti mitä tulee siihen, että paremmin sovitetaan yhteen kriisinratkaisu ja maksukyvyttömyyskysymykset ja myös tarve harmonisoida mak- maksukyvyttömyyslainsäädäntöä ja pitäisi myös tarkistaa tiedottamista valtion tuista. Ja myös monia muita kysymyksiä on, jotka liittyvät tiedon jakamiseen, valvonta ja kriisinratkaisu viranomaisten instituutiossa, mutta varmasti pystymme hyvin oppimaan viime vuoden kokemuksistamme. Ja sitten tietenkin tämä kysymys joka vieläkin on niin esillä, että olemme vasta puolivälissä matkaa, mitä tulee pankkiunioniin. Meillä on puuttuvia palasia, on tarvetta myös parantaa sitä, mikä jo nyt toimii. Mielestäni meidän pitäisi ymmärtää, että tämä on kiireistä viedä pankkiunionin loppuun. Tässä mietinnössä pitäisi tämä todeta, ja meidän pitäisi saada aikaan mietintö, joka on tasapainoinen. Meidän ei pitäisi arastella ottaa esille myös myönteisiä tuloksia, joita on saatu näistä suurista uudistuksista koskien Euroopan talous- ja rahaliittoa ja pankkiunionia ja sen siihen liittyviä toimielimiä. Kiitos. Kiitoksia Madi Delvoisi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijämme hänen mietinnöstään ja myöskin hänen puheenvuorostaan. Nyt uskon, että rakentavassa hengessä ja myönteisessä valossa voimme nyt viettää mietintö eteenpäin. On siis sitä kaksi alustavaa huomiota. Ensinnäkin pidän hyvänä sitä, että tämän vuonna 2015 ja 2016 mietinnöille, koska meidän täytyy todellakin seurata sitä, miten aiempien vuosien suosituksiin on vastattu ja mitä edistystä on saatu aikaan eri asioiden suhteen. On hienoa, että tämä rakenne on siellä. Tässä on kolme lukua, koska tämä helpottaa sen käsittelyä. Ja täytyy katsoa, onko tapahtunut merkittäviä tapahtumia kuluvan vuoden aikana ja katsoa, ovatko nämä tapahtumat sellaisia, että niitä on riittävällä tavalla käsitelty tavalla, jota lainsäätäjä on peräänkuuluttanut. Ja nyt sitten itse mietintöön. Haluaisin ilmaista, että olen hieman yllättynyt tästä johdanto-osasta, joka minun mielestäni on erittäin kielteinen sävyltään. Ei nyt pidä kiistää ongelmien olemassaoloa, mutta meidän täytyy olla uskottavia. Ja yhtä aikaa meidän täytyy muistaa se edistys, mitä on saatu aikaan, vaikkakaan se ei ole ollut riittävää. Sitten valvontaa koskeva luku Uskon, olisi hyvä, mikä sitä hieman täydennettäisi, on tätä sen mukaan muitakin elementtejä, jotka liittyvät valvontaan, kuten se, että muutettu hallintorakennetta ja muutettu mahdollisuutta käyttää ulkoisia palveluita hyväksi ja niin poispäin. Ja sitten viranomainen välinen yhteistyö ja verkkoturvallisuus ja fintech-puoli, makrotason vakavaraisuuden valvonta. Tietystikään kaikkia näitä asioita ei voida saada mukaan koska tämän tyyppisen mietinnössä on tietty rakenteita noudattaa. Sitten kriisin ratkaisua koskeva kappale, selitys koskeva kappale, se erityisen mielenkiintoinen, koska tässä herää monia kysymyksiä itse selvitykseen, mitä tulee, milloin tämä otetaan käyttöön ja mitä arvo määritellään ja mitä tehdään tämän menettelyn päätteeksi ja kuinka viranomaiset viestivät keskenään kansalliset viranomaiset, mutta myöskin muiden jäsenvaltioiden viranomaiset, jotka ovat pankkijärjestelmässä mukana ja joihin tämä pankin selvitys yhdessä maassa vaikuttaa. Kuinka viestintä sujuu? Minulla on jotakin kysymysmerkkejä vielä myöskin seuraamuksista, kun annetaan päätösauselma. On, ovatko vaikutukset pankkien selvityksestä myönteisiä vai eivät? Kenties on liian aikaista arvioida, eikä nyt voida vielä tehdä johtopäätöksiä päätöksiä yksittäisistä tapauksista, mutta voisimme ottaa opittiksemme esimerkiksi Banco Popularin tapauksesta ja hieman valottaa toimia tämän suhteen. Vielä viimeinen luku, edis, taitosuorijärjestelmä. Minun on sellainen mielikuva, että voimme pelkästään pistää merkille, että Meillä ei ole Euroopassa talletussuojajärjestelmiä niin kauan kuin sitä ei ole. Pankkiunioni ei ole täydellinen. Muitakin elementtejä puuttuu, mutta tämä on pankkiunionin peruspilari. Ja minä ilomielin noudattaisin viime vuonna asetettuja sääntöjä ja että ei mentäisi nopeasti promissiin, vaan käsiteltäisiin asioita erittäin pätevällä tavalla – paneuduttaisiin asiaan kunnolla kollegoiden toimesta kunkin asian yhteydessä. Joka tapauksessa olen iloinen siitä, että yhteistyötä voidaan tehdä ja toivon mukaan yhteistyötyötulosta ja mietinnöstä tulee hyödyllinen väline. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Tremoosa Alden nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt herra Thierry Cornien sijaan. Hän ei päässyt tänään paikalle. Herra Cornier on sitä mieltä, että mietintö luonnos, jonka kollega Lunes, Lunes on laatinut, se on hyvä lähtökohta. Ja hän on sitä mieltä, että mietintö voi hyötyä vielä uusista mm, ajatuksista. Herra Korni on sitä mieltä, että ensinnäkin hän hän halusi, että selvästi tunnustetaan, kuinka myönteinen asia pankkiunioni on. Luonnollisesti hän on avoin keskustelemaan tavoista, joilla voimme näitä parannuksia esittää, mutta hän haluaisi paljon selkeämmän viestin Euroopan parlamentissa tästä asiasta. Hän on myös sitä mieltä, että pankkiunioni on tärkeä pilari Euroopan talous- ja rahaliittoa herra Cornier puoltaa kolmatta pilaria yhteistä talletussuojajärjestelmää. Ja tässä yhteydessä, jotta edis toteutuu, tarvitaan ehdollisuutta ja luottamusta. Herra Kornejella on hiukan ongelmia kohdan 8, 9 ja 10 kohdalla. Uskon, että hänellä tulee olemaan aikaa keskustella sitten neuvotteluiden yhteydessä näistä kysymyksistä. Ja lopulta herra Kornie on hän on sellainen tuntemus, että mitä tulee järjestämättömiin lainoihin, että niitä voitaisiin tehokkaasti puuttua. Hän uskoo, että kyse ei ole puhtaasti kansallista ongelmista, joten hän pyytää jonkinlaista Euroopassa ratkaisua. Sitten herra Cornier on myös tyytyväinen siitä, että tässä korostetaan avoimuuden ja paremman tiedottamisen tarvetta. Ja vielä lopuksi hän toteaa, että joitakin viittauksia tarvitaan Brexitiin ja kyberturvallisuuteen. Kiitoksia kovasti. Thank you. Uh, I don't see Kiitos. Edustaja Viegasta en nyt näe missään, enkä myöskään edustaja Urtasunia. Mutta herra Valli, minä kyllä näen, olkaa hyvä. Eh, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Osin kiittää esittelijää hänen mietinnöstään. Valitettavasti hänen viestinsä poliittisesti on erittäin kaukana meidän näkemyksistämme. Me emme oikeastaan ole samaa mieltä teidän kanssanne. Olemme ilmaisseet jo huolemme järjestämättömien lainojen osalta ja EKPn valvonnan suhteen ja yhteisen valvontamekanismin suhteen. Me näemme tämän niin, että suunnitelma sillä kun asia katsoo, niin tässä keskitytään vain ja ainoastaan järjestämättömiin lainoihin, mutta meidän pitäisi pikemminkin katsoa sitä, kuinka pankit pystytään antamaan lainaa talouden tuottavalle osalle. Ja täytyy tarkastella sitten toisiaan kolmannen tason omaisuuseriä. Ne ovat erittäin epälikvidejä omaisuuseriä. Rovan Nuikin tästä puhui. Tämä täytyy ottaa huomioon, koska usein nämä ovat spekulointiin, keinotteluun liittyviä asioita ja markkinat ovat erittäin ajattelevat, mikäli kriisi syntyy, nämä epälikvidit, omaisuuserät joita vaihdetaan sääntelemättömillä markkinoilla, tulevat olemaan vaaraksi pankeille ja uhkaavat tuota perinteisen pankkijärjestelmän. Ja silloin keinottelu harrastavat pankit tästä voittavat. Tämä on asia, joko koko talouden syklin aikana tulee tuomaan ongelmia. Tietystikin tarkoitusperät ovat hyvät, mutta kenties jonkinlainen kompromissi voitaisiin löytää itse muotoilun suhteen. Mitä tähän lisäykseen tulee sen perusteella, mitä kuulemme oikeudelliselta yksiköltä? Haluaisin, että tässä mietinnössä tarkasteltaisiin valvontajärjestelmää EKPn puolella ja parlamentin lainsäädäntöpuolta, äh, parlamentin ja neuvoston lainsäädäntöroolia – ja mitä kriisiratkaisuun tulee ja sijoittaa vastuuseen, me vastustamme tätä järjestelmää, koska yhtä tärkeää tointa ei ole otettu käyttöön pankkiunessa, eli ei ole erotettu asioita toisistaan. Meillä on yleisluontoista pankkitoimintaa, pankkeja, jotka antavat lainaa ja itse harjoittavat rahoitustoimintaa. Tämä on riskaapelia toimintaa. Tällainen luo ongelmia. Ja kuka sitten loppujen lopuksi maksaa viulut lopuksi? Joko säästäjät tai veronmaksajat, niin kuin aiemmin on nähty. Ja loppujen lopuksi joku sitten pakotetaan pelastamaan pankki. Ja pankit altistuvat merkittäville rahoitusriskeille. Nyt pitäisi erottaa asiat toisistaan niin, että veronmaksajat eivät viime kädessä joudu piilujen maksajiksi. Minun mielestä tässä ei ole tasavertaisia toimintaedellytyksiä jäsenvaltioiden kesken myöskään. Miljardeja julkista rahaa on pistetty pankkijärjestelmän auttamiseen. Järjestämättömät lainat esimerkiksi ovat joissakin tapauksessa olet sellaisia, että olosuhteet ovat olleet erittäin epäselvät. Alankomaiden, Ranskan ja muiden järjestelmien valui rahaa, mutta Italian kaltaisiin maihin raha ei valunut. Ja nyt tänä päivänä Italia on suurissa vaikeuksissa, vaikkakin Italiassa on toimittu monessa, monella tapaa paljon avoimemmalla tavalla. Tässä on jonkinlaista epäsymmetriaa. Ja mitä kolmanteen pilarin pankkiunissa tulee, meidän täytyy saada kunnollinen talletussuoja. Ja mitä riskinjakoon tulee, olisi paljon parempi nähdäkseni, mikä se varmistettaisiin. Mikä eri maiden perustuslakeja, esimerkiksi Italian perustuslakia, niin siellä sanotaan, että säästöjä täytyy suojella. ja me tarvitsemme ratkaisun, joka varmistaa sen, että mikäli, sikäli mikäli jos ja kun uusi kriisi tulee, silloin talletukset on kunnolla suojattu niin, että koko pankkisektori ei joudu ongelmien. Mielelläni teen yhteistyötä esittelen kanssa niin, että ainakin jotkut meidän näkemyksestämme heijastuisivat tähän mietintöön. Olen varma, että joskin kohden tämä tulee olemaan vaikea, mutta kiitos etukäteen silti. Thank you. Uh... Kiitoksia. ENF-nimessä edustaja Annemans. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Korvaan tässä olevan kapuliselta kun ajattelen, että olen tästä järjestelmästä, joka ilmeisesti toimii niin, ja miten tässä täällä valiokunnassa pääsee esitteleksi, niin se on vähän... Siis, eh, Rova Peres, edistetään tähän tehtävän ja yhdessä sitten EPP kanssa yhteistyössä toimien. Mutta siis jos joku me- mekanismi on pettymyksen aiheuttava, niin kyllä tämä Luunisen mietintö on tällainen. Hän puhui tästä jo itse pitäisi olla puolta. Minulla on oma näkemykseni, olen sen jo kertonut, mutta voin vain ikävä kyllä todeta, että on paljon äh, myönteistä, mutta ei mitään varoituksen sanoja eikä mitään kielteistä oikein nähdä ja kovasti tukea annetaan komissiolle ja delegoidulle säädöksille. Olisin kyllä voinut hiukan enemmänkin tästä odottaa ja Tämä, tämä vahvistaa sitä, mitä olen sanonut muutama asia kuitenkin tässä esille. EKP, kun se arvioi kaatuja, muista kaatuvia pankkeja, Banco kohdalla tällä hetkellä tästä ei oikeastaan tarvitse enää sanoa. Tästä pitäisi hiukan sanoa, mutta tässä ei kuitenkaan sanota yhtään mitään, vaikka kaikki tiedämme tämän, että, että tämä kuuluu rova noin valvonta ja sitä Vähän niin kuin Italiankin pankit, samat tilanne Venetopankolla ja muilla. Niillä on ihan erilainen kohtalo, kun Italian valtio antoi tukea ja piti ne pystyssä tätä kautta ilman, että on tutkittu tarkemmin tätä valtiotukijärjestelmää. Tämä paradoksi olisi pitänyt tässäkin mietintö ottaa esille sitten toinen asia. Monteli Paski pankki, EKP on päättäväinen, mitä tulee ennakoivaan pääomittamiseen, noilta varautuvaan pääomittamiseen. Te, herra Lunes, te olette antaneet tämän mietinnön 23. lokakuuta, mutta sitten äh, kuitenkin tällä välin Monterey Paski on jälleen pörssissä – nyt on kuitenkin niin suuria jännitteitä osakkeen odotetulla arvolla ja minkälaisen loppupäätöksen sitten tästä tullaan. <laughs> Ja kun ajatellaan tämänhetkistäkin kurssia, tässä, tästä on tullut lähes miljoonan euron tappio, joten kukaan investoijat eivät luota valvontajärjestelmään, ei Italiassa eikä EU-sakaan. Ja tätä pitäisi niin korostaa sitten järjestämättömistä lainoista. Martin mietinnössä tätä myös käsiteltiin Tätä niin, tästä niin iloittiin parlamentissa. parlamentissa enemmistön tämän taakse. Pitää löytää eurooppalainen ratkaisu näille järjestämättömille lainoille. NVA itseään tätä vastaan, meidän puolueemme. Myös kollegan luonnos on tästä puolueesta. Vaikka, siis ECR on sitten näin, aina parempi, mutta jos hassu, huono asia ollenkaan, että esittelee tässäkin hiukan pilkun paikkoja vaihtaisi, missä määrin on tärkeää löytää näitä eurooppalaisia ratkaisuja ja onko se tärkeää jäsenvaltioiden ja pankkien, niin se pitäisi olla vastuussa enemmänkin. mutta eurooppalainen ratkaisu olisi joku vaikka tällainen sekundaarinen ratkaisu. Ehkä tätä kaikkea oltaisiin voitu, voitu hiukan vielä selventää. Ja vielä lopuksi pari asiaa. E- eurojoukkolainat panee merkille jälleen kerran. Tämä epäväinen sanonta tässä myös ottaa huomioon komission jatkuvan työn niin sanotusta valtion velkajoukkokirjoista. Olisin hiukan epäilevän, epäile, enempää epä, skeptisyyttä osoittanut ESRn esittelijältä tässä asiassa. Tämä on varsin Äh, kavala tie kohti tällaista yhteisvastuuta. Ja tämä kuulostaa jo vähän finanssipoliittiselta unionilta. Ja tämä on aika jännää, että EU-kriittisesti suhtautuvat tähän ihan näin vaan, niin kuin se on se pikkuasia sitten edisistä, siitä, siihen käden suhtautua sen epäilevämmin, muistuttaa siitä, että talletussuoja on yhteinen huoli kaikille EU-kansalaisille. No, mutta anteeksi nyt vain, jollakin tavallahan pitäisi hiukan tiukempi pystyä olemaan tietenkin. Voimme vielä odottaa tätä edismietintöä itseään, mutta pitäisi olla tiukempi, kun muotoillaan näitä riskejä, joita liittyy tähän järjestelmään. Joten toisin sanottuna en kovin mielelläni hyväksy tällaista näin yleistä mietintöä pankkiunionista. Tässä on niin vähän kritiikkiä. Ajatellen tuollaisia ongelmia. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, now... Kiitoksia paljon. Edustaja Coburn, olkaa hyvä. Ah. Thank you, president. Kiitoksia puheenjohtaja Rovanoi sanoi, että taloudella menee hyvin. Minä en ole siitä niinkään varma. Nyt kun olen ollut futurimarkkinoilla useita vuosia, niin tiedän, että kun asiat näyttävät hyviltä, niin ne itse asiassa kääntyvätkin päinvastaiseen suuntaan. Minä olen huolestunut tästä yksi koko sopii kaikille politiikasta. Tämä on jatkuva ja perustavanlaatuinen EUn ongelma ja yksi niistä syistä, miksi yhdistynyt kuningaskunta lähtee. Yksi koko ei välttämättä sovi kaikille ja se aiheuttaa ähm, ennakoimattomia ongelmia ja jopa katastrofaalisia dominovaikutuksia kun on kyse järjestämättömistä lainoista, niin ei vai, näytä olevan mitään vaikutusten arviointia, mikä mielestäni on erittäin huolestuttavaa, ja se aiheuttaisi järjestelmäriskin pankeille eu ja taloudelle yleensä. Nämä ovat huolia, jotka haluaisin nostaa esiin. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitoksia. En nyt näe muita puhujia, joten edustaja Luunes. Ihan lyhyt vastaus vain. Kiitos kaikista tehdyistä ehdotuksista. Jään nyt odottelemaan teidän tarkistuksianne. Tulen itsekin tekemään joukon tarkistuksia osoittakseni selkeästi, mikä on tärkeää parlamentin kannalta. Kenties herra Annemansille voisin sanoa, tehän viittasit siihen, että ette tästä miten. Tietenkin voitte tehdä tarkistuksia. Te voitte lähteä tarkistuksenne keskustelun jälkeen jota on käyty NF-ryhmän kanssa. Toivon mukaan te toimitte itse tässä aktiivisesti. Ja kenties tässä asiassa onnistutte paremmin kuin jossakin muissa asioissa, esimerkiksi erissä asian yhteydessä. Kyse on poliittisesta keskustelusta. Jäämme odottelemaan teidän tarkistuksianne ja keskustelua vielä tästä myöhemmin. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Aikataulu on seuraava äänestysvaliokunnassa äänestys valiokunnassa 20. Pyydän anteeksi tarkistukset viimeistään 22. marraskuuta. Valiokunta tarkastelee tarkistuksia 7. joulukuuta. Äänestys valiokunnassa suoritetaan 24. tai 25. tammikuuta. Ja tarkoituksena viedetään täysistuntoon helmikuun kakkosistuntoon. Kiitoksia paljon esittelijälle. Ja tietystikin kiitokset kaikille varjoesittelyille ja muille, jotka puhuvat keskustelussa. Nyt siirrymme eu kilpailupolitiikkaa koskevan vuosikertomukseen. Esittelijä on edustaja Tremussa. Olkaa hyvä. Dear colleagues. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät komission edustajat. Tämä on toinen kerta, kun minä olen mietin esittelijä tässä äh, kilpailumietinnössä ja olen usein vuosien aikana ollut myöskin ryhmäni varjoesittelijä, joten todella pidän äh, tästä mietinnöstä, koska se on hieno mahdollisuus käydä hyvää keskustelua monista tärkeistä asioista, joita käsittelemme täällä valiokunnassa. Minä olen täysin tietoinen siitä, että tämä on oma-aloitemietintö eikä lainsäädäntömietintö. Joten paras viesti, jonka voimme välittää kansalaisille ja komissiolle, on se, että meidän pitää yrittää saada mahdollisimman laaja enemmistö tälle täysistunnossa. Tulen siis olemaan hyvin joustava ja pragmaattinen. Ja yritän saada mahdollisimman vahvan demokraattisen mandaatin ja konsensuksen aikaan pääryhmien välillä täällä parlamentissa jotta voimme keskittyä joihinkin kysymyksiin, jotka voimme välittää komissiolle. Tässä ensimmäisessä keskustelussa haluan vain kertoa teille joitakin asioita, jotka olen mietintöön kirjannut, joita voitte tietenkin tarkistaa. Kuten aikaisempina vuosina olen jälleen kerran pyytänyt tai vetoan komissioon, että se antaa riittävät määrärahat ja inhimilliset äh, määrärahat äh, kilpailupääosastolle, koska kilpailupääosasto toimii äh, globaaleja jättiyrityksiä vastaan, eikä kyse ole pelkästään siitä, että pitää olla taloustieteilijöitä ja juristeja. Me kaikki tiedämme, että komissio tarvitsee high-tech-insinöörejä voidakseen eh, toimia eh, esimerkiksi joidenkin digitaalisten yritysten suhteen. Siksi parlamentti tukee sitä, että nämä rahoja ja henkilöstöä lisättäisiin. Olen myös pyytänyt ja olen sitä mieltä, että komission pitäisi varmistaa, että kansalliset kilpailuviranomaiset ovat taloudellisesti ja henkilöstön kannalta riittävässä asemassa varmistaakseen kilpailuviranomaisen riippumattomuuden jäsenvaltioissa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Meidän pitäisi olla siitä samaa mieltä, koska jos ei, niin sitten Euroopan tason työ ei välttämättä samalla tavoin näy kansallisella tasolla. Kun on kyse vero-oikeudenmukaisuudesta, niin tiedän, että tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Minä kannatan verokilpailua henkilökohtaisesti, kuten Yhdysvalloissa, mutta meidän on var- jossain kohtaa sanottava, että kaikkien markkina osallistujien on maksettava osuutensa veroista. Siksi meidän on tuettava komissiota, kun se puuttuu epäreiluihin kilpailuun ja katsottava esimerkiksi Amazonin tapausta Luxemburgissa. Avaan keskustelun tästä, vaikka tiedän täysin hyvin, että veropolitiikka on kansallista politiikkaa, mutta meidän pitäisi keskustella tästä, koska monet kansalaiset ovat pyytäneet meidän mielipidettämme tästä, joten meillä pitäisi olla reilu keskustelu asiasta. Sitten Google. Meillä on fakta, meillä on komission päätös, että Googlen hintaseurantapalvelu on katsottu laittomaksi ja nyt yrityksen on noudatettava tiettyjä velvoitteita. Meillä on tämä fakta ja minä vetoan komissioon, että komissio puuttuisi muillakin aloille, esimerkiksi matkahaun ja paikallishaun kohdalla, jossa Google väitetään väärinkäyttävän määrävää asemansa. Ja me pyydämme myös, että komissio päättää Android-tutkimukset mahdollisimman pian. Ja sitten äh, esitän kutsun, johon kaikki äh, jäsenet voisivat äh, yhtyä. Minä todella pyydän, että komissio ja Googlen toimitusjohtaja osallistuisivat talous- ja raha-asian valiokunnan ja sisämarkkinaa ja kuluttajan suojan yhteiseen kuulumisiin. Tämä voisi olla erittäin mielenkiintoinen keskustelu, jota kaikki kansalaiset voisivat seurata. Se voisi olla erittäin mielenkiintoista kuulla heitä täällä parlamentissa Brysselissä, että he vastaisivat kysymyksiimme ja äh, kertoisivat avoimemmin näistä asioista. Kyse on suurista sakoista ja tämä voisi olla myös vahva viesti, jos muut parlamentin jäsenet ovat samaa mieltä tästä ehdotuksesta, että käytäisiin keskustelua täällä parlamentissa. Sitten ilmailusta. Pyydän komissiota soveltamaan valtion tukisääntöjä täsmällisesti ja yhdenmukaisesti kaikkiin eurooppalaisiin lentoyhtiöihin, koska meillä tällä hetkellä on tapauksia Alitalia ja Air Berlin esimerkiksi. Meidän pitäisi varmaan keskustella näistä. Ja toivotan tervetulleeksi myös 868-2004 asetuksen tarkistamisen se on asetus, joka käsittelee reilun kilpailun turvaamista, jotta voidaan poistaa epäreilut kaupankäyntiasemat, jotta saadaan aikaan tasa-arvoinen pelikenttä. Ja sitten kun on kyse lentoasemista ja tehokkuudesta, niin mietinnössäni vaadin, että kun EUn mm, julkisia määrärahoja käytetään infrastruktuurien rakentamiseen, niin silloin tarvitaan EU-laajuinen kustannushyötyanalyysi jonka pitäisi olla myönteinen, jotta nämä investoinnit mahdollistetaan. Ja sitten vetoan komission, että se te- julkaisisi julkisen listan tällaista haamulentokentistä, koska te tiedätte, että EUn toimielimissä on puhuttu näistä haamulentokentissä. Olisi kaikkien kansalaisten edun mukaista saada tällainen lista. Me tiedämme, että komissiolla on tietoa asiasta. Ja sitten Maatalousalalla olisi myöskin kiinnostavaa analysoida ja pyytää komissiota tarkastamaan, miten kilpailun puute elintarvikeketjun joissain osissa voi vaikuttaa hintoihin joissain jäsenvaltioissa ja elintarviketuottajien elinkelpoisuuteen. Tässä tärkeimmät kysymykset mietinnöstä, niin mielelläni kuuntelen kommenttejanne ja aloitan keskustelun niin pian kuin mahdollista. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Kansanpuolueen nimissä puhuu varjon esittelijä edustaja Stolojan. Thank you, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tähän oikeastaan voi sanoa? Mikäli tarkoistellaan komission tekemää työtä kilpailupolitiikan saralla, voidaan sanoa ilman epäilyksen häivää, että työ on ollut erinomaista. Kenties tämänvuotinen vuosikertomus, joka liittyy kilpailupolitiikkaan, pitäisi laatipana lyhyemmäksi tekstiksi kuin aiempina vuosina. Sitä voitaisiin lyhentää. Esittelijä on tehnyt nähdäkseni hyvää työtä ja arvostan sitä, että hän viittaa mietinnössä sen, että tuetaan komission pyrkimyksiä ja kansallisia viranomaisia silloin, kun on kyse kilpailupolitiikasta. Näin voidaan tehdä vain ainoastaan, niin kuin esittelijäkin sanoo, varmistamalla se, että on riittävästi inhimillisiä resursseja, riittävästi rahoitusta myöskin, jotta nämä viranomaiset voivat toimia. Arvostan suuresti myöskin jatkuvaa yhteydenpitoa kilpailukomissaarin ja Ekon valiokunnan välillä Euroopan parlamentin suuntaan ylipäänsä, kun on kyse viestinnästä. Uskon, että on hyvä myös, että tehdään syvällisiä analyysejä ja tutkitaan tarkalleen kilpailuvastaisia toimia, kun on kyse veroeduista esimerkiksi. Valtion tukisäännöksiä täytyy soveltaa veropoikkeuksiin tai verohelpotuksiin aivan yhtä lailla kuin kaiken muunkin tyyppisen tuen kohdalla tarkasten tilannetta. Ja mikäli on annettu valtion tukia asiantomasti, ne täytyy periä takaisin. Minulla on joitakin huomioita, jotka haluaisin esittää komission suuntaan ja haluaisin kuulla komission vastauksia. Ensimmäinen niistä liittyy seikkaan, joka on mainittu mietintöluonnoksessa. Mietinnössä ehdotetaan, että luottaisiin ihanne aikataulu trustin vastaisia tutkimuksia varten, niin kuin muutenkin tällaisten muodollisten tutkimusten kohdalla on. Eli kuulisin komission näkemyksen tähän esittelijän tekemään ehdotukseen. Mietinnössä ehdotetaan myös, että komissio tekisi jonkinlaisen tutkimuksen, joka liittyisi pankkikeskittymiin, jotta, joita syntyi rahoituskriisin myötä. Kenties tämä olisi hyvä ajatus. Sanoisin vain, että tilanne on erilainen eri jäsenvaltioissa. Esimerkiksi minun maassani Romaniassa Meillä on liian paljon pankkeja, ihan liian paljon. Ja fuusioprosessi ja pankin ostoprosessi on meneillään. Ja se jatkuu. Keskitty, pankin keskittyminen. Joissakin jäsenvaltiossa nähdään pankkikeskittymiä. Niin ikään, ja tämä on hyvä asia, että keskitytään. Mutta pankkien keskittymisprosessi on kilpailuviranomaisten valvonnan alla näissä maissa. Täysin kuulla komission näkemyksen tähän ehdotukseen. Ja vielä pari seikkaa, jotka olisin kohdentaa komission suuntaan. Avoimuuden osalta meillä on sitovia sääntöjä. Kunkin yksittäisen tuen yhteydessä, mikäli tuki ylittää puoli miljoonaa euroa, on jäsenvaltiolla velvollisuus ilmoittaa tällaisista tuista. Ne täytyy julkaista. Minun kysymykseni kuuluu seuraavalla tavalla. Pitäisikö tämä puolen miljoonan raja kenties korottaa korkeammaksi rikkaissa maissa? Pitäisikö tätä raja muuttaa? Rikkaissa maissa tämä on mikään ongelma, mutta minun maani kaltaisessa maassa kenties voitaisiin soveltaa matalampaa kynnysarvoa. Vielä viimeinen seikka. Tämäkin on komission suuntaan tämä huomio. Komissio esti Saksan pörssin ja Lontoon pörssin fuusion. Kysymykseni kuuluu, onko tämä fuusion päätös päätös, joka tehtiin ennen Brexittiä? Vaikuttaako tämä, vaikuttiko Brexit tähän päätökseen? Brexitin jälkeen Komissio tuntuu uskovan, että tämän fuusion estäminen on edelleenkin oikea päätös. Vai onko? Tämän halusin kuulla komissiolta. Kiitoksia paljon. SND-ryhmän nimessä Alfred Zandt. President, I would like to start by congratulating Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella herra Tremosa hänen luonnoksestaan. Se on hyvin tarkka ja aiheet on hyvin valittu. Siinä on hyviä keskustelun avauksia, jotta voidaan saada aikaan parempi puitteisto tulevaisuudessa, vaikka en olekaan joistain liian liberaaleista näkemyksistä samaa mieltä, erityisesti kun on kyse valtion tuesta. Tämä asia, joka on jo sanottu, että yksi koko sopii kaikille, lähestymistapa ei toimi alalla. Meidän on korostettava sitä, että valtion välintuloa tarvitaan monissa tilanteissa, erityisen kyse yleisten taloudellisten palvelujen tarjoamisesta. Ja tässä yhteydessä äh, valtion tuki liikenne- ja energia-alalla voidaan yksinkertaisesti poistaa. Erityisesti tässä historiallisessa Euroopan äh, talouden vaiheessa, jossa sekä poliittisesti että taloudellisesti ollaan siirtymässä kohti ympäristöystävällisempää energiantarjontaa ja liikennettä. Liikennealalla valtion tuki lentoyhtiöille, kuten tässä mietinnössä puhutaan, on hyvin epätasapainoinen. Halpalentoyhtiöt saavat usein toisenlaisia valtion tukia, joita suuremmat lentoyhtiöt valittavat. Suurten lentoyhtiöiden tehtävä on usein varmistaa yhteydet syrjäisille alueille, ylläpitää työpaikkoja ja teollisuuden alaa ja sen täytyy myös kilpailla niiden pätkätyöiden kanssa, joita halvalentoyhtiöt usein tarjoavat työntekijöilleen. Ja Euroopan perinteiset lentoyhtiöt ovat usein eh, epäreilussa kilpailuasemassa, kun ne kilpailevat EUn ulkopuolisten lentoyhtiöiden kanssa. Sama koskee eh, vetomuksen eh, avata kilpailu julkisille satamille ja keskuslentokentille Nämä eivät usein ole tarpeen alueellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi, erityisesti EUn reuna-alueilla ja syrjäisillä alueilla. Me emme voi mahdollistaa sitä, että nämä perustaloudelliset elementit ovat markkinoiden armoilla, hyvä puheenjohtaja meidän kansalliset kilpailuviranomaisemme. Toivotan tervetulleeksi esittelijän lähestymistavan, mutta subsidiariteettiperiaatetta on täysin noudatettava. Digitaalista agendasta Google on tässä eh, valokeilassa. Ja se, että keskitytään vain yhteen yritykseen, näin näyttää välillä oudolta, mutta se on kyllä ihan järkevää digitaalisella alalla, koska jos näin ei tehdä, niin sitten ei huomioida virtahepoa olohuoneessa meidän on katsottava, että miten puutumme tälle hyvin vaikealle markkina-alalle, jos haluamme myös, että innovaatio kukoistaa Euroopassa. Olen kuitenkin samaa mieltä siitä, että tämä hyvin pitkä aika, joka tarvitaan päätösten tekoon, aiheuttaa epävarmuutta, joka haittaa toimijoita ja kuluttajia. Ja sitten eräs erittäin tärkeä ja toistuva asia, joka mainitaan mietinnössä, nimittäin, että on annettava tarpeeksi henkilöstöä ja määrärahoja kilpailupääosastolle, jotta se pystyy selviämään suuresta työtaakastaan. Herra Tremosakin sanoi tämän suullisesti juuri äsken. Erityisesti tämä koskee digitaalista taloutta, jossa pääosastolla on oltava täysi tiimi insinöörejä ja asiantuntijoita. Tämän on kuljettava käsi kädessä äh, sen kanssa, että äh, tämä pääosaston kompetenssit jaetaan. Äh, pääosasto ei voi olla valamiehistö ja tuomari samanaikaisesti. Täytyy olla ero niiden välillä, jotka kirjoittavat sääntöjä, jotka panevat niitä täytäntöön. Ja sitten haluaisin syvällistä analyysiä siitä, miten kilpailun puuttuminen joillain aloilla elintarvikeketjua vaikuttaa hintoihin ja tuottajien elinkeinoon. Tätä on katsottava erityisesti pienviljelyn näkökulmasta. Se on ryhmä, joka on häviämässä. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Sander Luns. Thank you, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ystävänä, hyvää ystävämme Ramon Tremosa. Odotan innolla keskusteluja asiasta. Tiedämme kaikki, että katalon, katalonialaiset puolustavat vapautta, mielipiteen vapautta kaikissa tapauksissa mukaan lukien myös kilpailupoliittisissa asioissa, mitä tulee yri, yli, alueisiin, jäsenvaltion uusiin ja vanhoihin joten odotan kovasti tätä vuoropuhelua teidän kanssasi, Ramon. Sitten mitä tulee tähän itse asiaan, haluaisin tässä rajoittaa kommenttini muutamaan asiaan. Verotus. Mielestäni verotus on jäsenvaltioiden suvereniteettialueita, toivottavasti myös jatkossa yhä enemmän määrin myös alueiden kompetenssia. Ja tässä mielessä haluaisin ehdottaa, että esittelijä keskittyy tässä asiassa kilpailuun eikä mennä liian pitkään verotuskysymyksiin. Nyt kuitenkin olen tietysti samaa mieltä siitä seikasta, että kilpailun vastainen selektiivinen valtion pitää ottaa luupin alle, jos haluamme sisämarkkinat toimimaan kunnolla. Sitten toinen asia mielestäni niin parlamentti voi ja sillä pitäisikin olla sanottavaa yleistä kilpailupoliittisesta kehyksestä. Haluaisin kuitenkin, tehän tiedätte kyllä tämä, minusta olisi parempi, että meidän pitäisi rajoittua arvostelemassa tiettyjä tapauksia, koska haluaisin, että täysin noudatetaan kilpailupoliittisen pääosaston riippumattomuutta ja toteutettaisiin EU-kilpailupolitiikkaa. Haluaisimme olla siis varovaisia, mitä tulee nimeämiseen ja häpäisemiseen yksittäisten yritysten kohdalla. Me kaikki tunnemme teidän huolemme erityisesti Googlesta. Tai sitten mainita tämän asian mietintöluonnoksessa, joten tämä keskustelua tässä myös käydään. Sitten kolmas kohta, koska kilpailu pääosastolla on tärkeä rooli sisämarkkinoiden toiminnan kannalta. Tämä on perinteinen kommentti meiltä. Me haluaisimme pyytää ja tukea sitä asiaa, että pitäisi uudelleen jakaa komission resursseja tälle kilpailupääosastolle niillä, että niillä olisi enemmän keinoja toimia silloin, kun tarvetta on ja tehdä tutkimusta, kun tarvetta on. Korostamme tätä joka kerta pitäisi siirtää henkilöstöä muista vähemmän tärkeistä pääosastoista tänne, jotta voimme pitää kiinni budjettikatosta kuitenkin. Sitten vielä neljäs ja viimeinen kohta, joka voitaisiin tähän lisätä mietintöön, nimittäin keskustelu EKPn yrityssektorin joukkolainoista, koska tämä vaikuttaa myös kilpailuun sisämarkkinoilla. Ja tässä minua kovasti hämmentää se, miten EKP tai kansalliset pankit voivat perustella tällaiset yritysjoukkolainaostokset ja välttää äh, valtion tukisääntöjä. Hm. Mutta tämä on ehkä tällainen kysymys, joka voidaan koota tarkistuksiin. Odotan kovasti yhteistyötä tässä asiassa avoimen katal- katalonin hengen mukaisesti ja avoimessa hengessä. Kiitoksia. Thank you very much. Yes. Kiitoksia paljon. Kue ryhmän nimissä Paloma López Bermejo. Quiero agradecerle. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittele hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä aivan erityisesti suurista prioriteeteista, kuten vero, veronkirvastainen toiminta ja miten tutkitaan valtion monopolien, tai monopolien roiminta, esimerkiksi Google-komissio toimii oikean suuntaisesti, mutta emme voi unohtaa sitä, että tutkimukset, joita tehdään, ovat varsin pitkiä ja hitaita ja jatkuvasti on poliittista ja painostusta ja median painostusta, Kom- toivotaan, että jatkossa pystytään toimimaan kurinalaisemmin. Kuitenkin haluaisin keskittyä kahteen isoon aiheeseen, mitä tulee kilpailupolitiikkaan. Ensinnäkin maatalouspolitiikka, vaikka siitä on jotakin sanottu. Mutta pöydällä on nyt valtava tuottajasuma, on kyse erilaisista asioista, lannoitteista ja muista. Ei ole kysy vain fuusiotuista, koska se on ollut vain on myös Chinchina-tapaus ja Down yritykset Emme voi sallia sitä, että vain suuret monikansalliset yritykset pystyvät toimimaan ja että maaseutu ei maaseutualueet eivät itse voi päättää asioistaan. Toivomme päättäväisempää toimintaa komissiolta. Ja luonnollisesti myös toisessa ääripäässä maatalousketjuja komissio on kehittänyt viime vuosina moninaisia välineitä, joilla valvotaan maidon hintaa, viljan hintaa, lihan hintaa ja niin edelleen. Ja tätä kautta pitäisi olla riittävästi todisteita, jotta voidaan toimia välikäsiä ja jakeita vastaan, jotka spekuloivat ja keinottelevat elintarvikkeiden hinnalla kustan, äh, viljelijöiden ja kuluttajien kustannuksella. On myös tärkeää, että komissio uudelleen tarkastelee joitakin päätöksiä energiapolitiikassa, jotta toimittaisiin johdonmukaisemmin ja täydennettäisiin suvereenia kestävää demokraattista energiapoliittista maalia, jolle mahdollista, että toimitaan vasta vastaan kapasiteettikykyä ja tuodaan sitten öljyä tai kaasua Euroopan markkinoille, samoin kuin hyväksytään, että taannehtivasti voidaan tukea esimerkiksi uusiutuvaa energiaa, vaikkakaan ei tutkita näitä tukia, joita yksityisyritykset ovat saaneet, esimerkiksi Espanjassa, mitä tulee eh, moratarioon tai sitten eh, öljytuotteiden tuottamiseen. Uskon, että on tärkeää selventää se, että kilpailupolitiikan pitää valvoa, että markkinat toimivat hyvin eikä yksityistä tai purkaa tuottavia sektoreita, jotka toimivat ihan oikein ja asianmukaisella tavalla on tarpeen arvostella, niin kuin monta kertaa on tehty talous, teollisen muuttumisen eh, vallankumouksen jälkeen. Kilpailupolitiikalla on ollut tärkeä tai epämääräinen rooli joskus, joskus se on välineenä, jolla syvennetään sosiaalista dumpausta esimerkiksi, eikä tämä mitenkään hyödytä tietenkään kuluttajia. Sitten suuret yritykset voivat toimia ihan niin kuin ne haluavat. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Vihreän edustaja ei nyt näe paikalla. No ei siinä mitään. ENFstä onko joku? EF, EFDDstä myöskään. No sitten onko muita puhujia halukkaina täällä? Ei, kiitos näköjään. Joten esittelijä saa vielä puheenvuoron. Thank you. Just two minutes. Kiitoksia. Pari minuuttia vain. Voisin kiittää kaikista puheenvuorosta. Herstolian keskustelusta tulee mielenkiintoista, kun me puhumme pankkisektorin tulevaisuudesta Euroopassa. Olen huolissani siitä, että tällä hetkellä ja viime vuosina on nähty merkittäviä eroja jossakin valtiossa Etelä-Euroopassa selkeästikin suositaan sitä, että on vain kolme suurta pankkia, jotka toimivat, ja esimerkiksi Espanjassa on kolme suurta pankkia. Nyt omavat 70 prosenttisen markkinaosuuden kaikista luotoista. Tämä on erittäin, nämä ovat erittäin merkittäviä järjestelmän kannalta, mikäli yhden kolmesta pankista yleisössä on ongelma, niin sitten koko maan luottopuolella tulee olemaan ongelma. Olen paljon turvallisemmin mieli, mikäli on Saksan malli käytössä. Siellä on joukko suuria järjestelmän kannalta merkittäviä pankkeja, mutta toisaalta erittäin tiheä satojen pienempien ja keskikokoisten säästöpankkien verkko. Esimerkiksi Deutsche Bank on viime vuosina ollut vaikeuksissa, mutta sillä on vain 6 prosentin osuus kaikista saksaisista luotoista, eli mikäli Deutsche Bankissa on ongelma, Saksan viranomaiset pystyvät sen itse hoitamaan. Tästä syystä minä olen huolissani siitä, kuinka tulevaisuudessa joissakin jäsenvaltiossa pankkitoiminta keskittyy vain muutaman pankin käsiin. Niistä tulee erittäin suuria. Silloin tuloksetkin ovat erilaisia, kun seuraava rahoituskriisi tulee tai ulkoisia shokkeja tulee riippuen siitä, miten pankit ovat keskittyneet. Järjestötalojen tulee liike-elämän puolelta. Hänellä on pitkä kokemus alalta, joten keskustelut on varmaan hieno hänen kanssaan. Tietysti kerran Santille voin todeta, että viilataan hänetkin mukaan keskusteluihin. Hän on entinen Maltaan pääministeri, jota on kirjoittanut erittäin mielenkiintoisen kirjan esimerkiksi eurosta ja puhunut myöskin muista eurooppalaisista kysymyksistä. Tulemme keskustelemaan siitä roolista, joka julkisen sektorilla on uudella vuosisadalla. Tietystikin kun energiaa siirretään paikasta toiseen, olemme samaa mieltä siitä, että joskus valtion tukia tarvitaan tässä, mutta toisaalta eikä päinsä se, että tässä sitten vapaasti käytetään paljon julkista rahaa kun luodaan uusia infrastruktuureja ilman, että yksityisen sektorin puolella on mitään kysyntää. Monissa maissa on nähty, että niissä on joko kaksi tai kolme kertaa enemmän lentokenttiä esimerkiksi, mitä tarvittaisiin. Tästä tulee mielenkiintoista keskustelua. Olen tietystikin edustajan kanssa samaa mieltä siitä, että kansallisten kilpailuviranomaisten rooli on tässä merkittävä Hallituksen täytyy tarjota palveluita ja varmistaa tasavertaiset kilpailuolosuhteet kaikille. Ystäväni ja kollegani Sander Luunessa. Mehän tulemme molemmat vanhasta Euroopasta jäsenvaltiosta, joka on avoin kaupalle. Olemme vastustaneet huonoa hallintoa ja sosialismia menneisyydessäkin. On ollut luonnollista, että meillä on ollut konsensus siitä, miten me näemme talouden kehittymisen ja ilomielin otan teidät mukaan keskusteluun. Ehkä te olette oikeassa. Ehkä tässä liian paljon osoitetaan sormilla Googlea ja meidän täytyy olla erittäin varovaisia, kun me nimeämme ja häpäisemme yrityksiä, mutta täytyy muistaa, että vuodesta 2013 eteenpäin kaikki kilpailukertomukset ovat olleet sellaisia, että kun niistä on äästetty täysistunnossa, aina Googlen nimi on ollut joka tekstissä mukana pakostakin. Ymmärrän täysin, että ei ole kivaa nimetä maita tai yrityksiä mietinnössä, mutta joskus, mikäli laajenemista on asian takana, niin tämä on tietystikin tarpeellista. Mikä kaikki jäsenet vastustavat sitä, että joku nimetään mietinnössä, niin ymmärrän tämän ja hyväksyn demokratian sääntöjen valossa, että silloin ei nimetä. Katsotaan, miten tässä käy. Sitten Paloma Lopez Permeikolle totesin, että olen samaa mieltä sinun analyysistä, se ei sen osaa, mitä on tapahtumassa, varsinkin energiasektorilla. Ja miksi tarvitsemme niin paljon tuontikaasua ja öljyä, vaikka meillä olisi riittävästi potentiaalia itse kehittää uusia energialähteitä. Olen tästä samaa mieltä teidän kanssanne. Esimerkiksi Espanjalla on kahdeksan kertaa vähemmän aurinkosähkötuotantoa kuin Saksalla – Saksalla on tänä päivänä kahdeksan kertaa enemmän aurinkosähkötuotantoa kuin Espanjalla. Saksa on tehnyt työnsä hyvin, siinä on stimuloitu toimintaa ja kannustettu pk-yrityksiä ja perheitä tuottamaan puhdasta energiaa. Joissakin jäsenvaltiossa on edelleenkin tiukkaa protektionismia, olikopoleja ja jossakin valtiossa on sitten tämän vuoksi myöskin korkeimmat energiahinnat. Tämä tuhoaa pk-yritysten kilpailukykyä ja myöskin johtaa perheet köyhyyteen. Voisin kertoa teille tilastoja. Brysselin kaupungissa, jossa on sellainen sää usein kuin tänäänkin näkyy olevan, viime vuonna käytettiin enemmän, otettiin käyttöön enemmän aurinko sähkövoimaa kuin koko Espanjassa yhteensä. Ja Espanjassa kuitenkin aurinko paistaa hieman enemmän kuin Brysselissä. Olemme tietoisia tästä. Eurooppa saa aikaan näitä uskomattomia tuloksia ja lukuja. Ja paljon enemmän työtä täytyy tehdä myöskin toimielimissä ja komission puolella. Uskon, että olemme tästä täysin samaa mieltä. Ja myöskin siitä, mitä te sanoitte oliko poleista? joita syntyy eri sektoreille edelleenkin. Ja siitä, kuinka meidän täytyy varmistaa, että markkinat syventyvät ja ovat avoimia. Ja pk-yritykset ja maanviljelijätkin voivat selvitä ensi vuodesta. Ja odottelemme teidän kommenttejanne ja usko toimi tehdä erinomaista yhteistyötä ja lähettää merkittävän viestiä myöskin komission ja kansalaisten suuntaan. Kansalaiset kysyvät joka ikinen päivä, mitä me teemme täällä parlamentissa, ja meidän täytyy vastata tähän kysymykseen. Mr. you have... Edustaja Stolojan, oliko teille kysymys vai mitä? Somebody from Europe. Puheenjohtaja, jos joku komissiosta on paikalla, haluaisin heidän näkemyksensä ehdotuksesta, että asetettaisiin rajat Trustin vastaiselle tutkimukselle, mitä komissio on tästä mieltä. Okei, uh, okay, uh, thank you very much. Hyvä, kiitoksia. Ensinnäkin haluan kiittää herra Tremosa mietinnöstä. Luimme sen suurella mielenkiinnolla ja olemme ottaneet huomioon kaikki kommentit, jotka olemme täällä kuulleet. Ne on kirjattu ylös, mitä tulee sitten aikarajojen asettamiseen tulustin vastaisiin tutkimuksiin. Komissio on sitä mieltä, että tämä ei ehkä ole paras tapa toimia. Joo, nyt meillä on jotakin välineitä, jotka voivat auttaa auttaa, jotta voidaan nopeammin tehdä päätöksiä ja me yritämme käyttää näitä välineitä mahdollisimman tehokkaasti. Puhun esimerkiksi siitä, miten käytetään kartellimenettelytapoja. Näin voidaan säästää keskimäärin kaksikin vuotta aikaa verrattuna muihin menettelyihin. Puhun esimerkiksi siitä, että käytetään sit- sitoumusmenettelyjä Joissakin tapauksissa tämä voi olla varsin tehokas tapa toimia, jotta nopeasti saadaan aikaan päätös ja puututaan komission toteamiin kilpailuongelmiin. Meillä on myös tutkim- teemme myös tutkimuksia, näin saamme laajasti tietoa eri sektoreista ja tämä tieto sitten auttaa, kun käsitellään eri, erityisiä tapauksia, yksittäisiä tapauksia, mutta toisaalta monimutkaisuus on lisääntynyt kilpailupolitiikkatapauksissa ja nyt meitä sitovat myös korkeammat standardit, mitä tulee oikeisiin seurauksiin, seuraamuksiin ja tämän takia olemme sitä mieltä, että aikaraikojen asettaminen ei ehkä ole paras tapa, tehokkain tapa toimia, jo jos halutaan laadukkaita nopeita päätöksiä saada aikaan. Toinen tapa nopeuttaa tutkimuksia olisi se, että pä- kilpailupääosastolla on tarvittavat resurssit toimia ja olemmekin kovasti tyytyväisiä tässä asiassa teidän antamastanne tuesta. Olemme tyytyväisiä myös parlamentin tuesta siinä, että varmistetaan kansallisten kilpailuviranomaisten resurssit ja riippumattomuus. Tätä kautta sisämarkkinat hyödyttävät paremmin Euroopan kansalaisia ja eurooppalaisia yrityksiä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Haluaisin kysyä, oliko, oliko esittelevillä jotakin sydämellään? I, I understand. Ihan vain puoli minuuttia. Tietenkin ymmärrän kilpailutapausten monimutkaisuuden, että monimutkaisuus lisääntyy, ymmärrän pointinne, mutta meidän on tasapainotettava sitä. Emme saa mennä myöskään liiallisuuksiin. Tietenkin yrityksillä on puolustautumisoikeus, mutta emme voi hyväksyä sitä, että tapaus kestää kymmenen vuotta esimerkiksi koska muuten kilpailu vääristyy, PK-yritykset joutuvat sulkemaan toimintansa ja jatkuva monopoli on oikeastaan 100 prosentin monopoli. Eli meidän täytyy saada aikaan tasapaino tämän monimutkaisuuden välillä, josta olen samaa mieltä. Ja sitten se aikaraja tai se aika, jota tarvitaan, joka komissio tarvitsee löydettääkseen ratkaisun. Ähm. Sitten aikataulu. Tarkistukset viimeistään 20. marraskuuta. Tarkistuksia tarkastellaan sitten tammikuussa, emme vielä tiedä tarkalleen minä päivänä. Siitä ilmoitetaan mahdollisimman pian. Ja äänestys ekonvaliokunnassa toimitetaan helmikuussa, mutta vieläkään, vielä ei ole tarkkaa päivää tätä varten. Ja ja tämä menee sitten tämän jälkeen täysistuntoon. Tuokin päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin. Kiitos paljon esittelijälle ja varjoesittelijälle ja myöskin komission edustajille. Nyt siirrymme sitten kohtaan kahdeksan, ei kun. Nyt onkin minun osuuteni edessä Kohdat 6 ja 7 ne ovat minun mietintöjäni. Tai kaksi lausuntaa on kyseessä pikemminkin. Ensimmäinen niistä liittyy asian, jossa olen esittelijä työvaliokunnan nimittämänä. Tai itse asiassa kummassakin lausunnossa tilanne on näin, niin meidän määrä tarkastella tarkistuksia. Ensimmäinen asia liittyy yleisiin sääntöihin ja periaatteisiin, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä. Minä esittelin jo viime kuussa teille mietintö tai pikemminkin lausuntoluonnoksen tulkki korjaa tästä komission ehdotuksesta, joka tulee muuttamaan niin sanottua komitologia-asetusta. Joten en tästä nyt puhu enempää, en halua toistaa sitä, mitä lukee mietinnössäni ja mitä jo sanoin aiemmin. Tärkeimpänä tarkoituksena tässä on lisätä avoimuutta. Paikalla, Tätä haluaisin todeta, että ilomin otan vastaan kymmenen tarkistuksesta, joita on tehty. Kiitän tarkistusten tekijöitä. Yleisesti ottaen suurin osa tarkistuksista on sellaisia, että ne menevät kaikki samaan suuntaan. Lisävätä avoimuutta, jota otan lisätä kaikilla tasoilla ja kaikissa menettelyssä – sekä komitea- että vetomuskomiteatasolla. Lisäavoimuus on tervetullutta, kun tarkastetaan, kun tärkeästä asiasta on kyse parlamentin kannalta. Meidän täytyy ymmärtää äänestävien jäsenvaltioiden kannat ja syyt äänestyskäyttäytymiseen. Lausunnossa tarkastellaan myöskin toimijoiden välistä sopimusta liittyy parempaan lainsäädäntöön. Siitä keskustellaan myöhemmin. Saman hengenvetoon toteaisin, että olen samaa mieltä siitä, että pitää parantaa pääsyä rekisterin ja tietoihin, jotka ovat rekisterissä, niin kuin jotkut jäsenet ovat ehdottaneet. Suoraan sanottuna en näe tässä paikalla nyt herra Eichhauttia. Minulla on joitakin epäilyksiä hänen tarkistusten taas suhteen. Tarkistukset 7 ja 11 ovat kyseessä. Nämä käytännössä poistaisivat komission ehdotuksesta sisältöä. Meidän täytyy välttyä siltä, että pattitilanteet ei synny, eikä mennä siihen, että emme anna lausunta ollenkaan. Tämä olisi liian pitkälle. Ilomielin kuulisin kyllä kollegoiden näkemyksiä tähän ja myöskin muihin siekkoihin, jotka ovat tarkistuksissa mukana tai mikäli muuten vain haluatte huomiota esittää, niin siitä vain. Ensimmäisenä puhujana on henkilö, joka ei ole paikalla. Mr. Maletic ei ole, joten Kate Swinburne ei ryhmän nimessä, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and I can be... Kiitos puhemies. Ihan lyhyesti. Niin kuin sanoitte, tarkistuksia on vähän ja kaksi niistä tulevat minulta, joten itse asiassa voinkin ilolla todeta, että ECR tukee hyödyttävää avoimuutta tässä asiassa, niin kuin tämän näemme. Te näette tarkastuksemme 16. Haluan varmistaa, että lainsäädännöllinen aikomus tasolla yksi näkyy oikealla tasolla oikealla tavalla toisella tasolla. Sehän tässä on tarkoituksen tässä mietinnössä. Mitä tulee sitten 7.11 tarkistuksiin, niin kuin tekin on, en ole varma, että välttämättä olen samaa mieltä vihreiden kollegoiden kanssa äänestyssäännöistä. Ymmärrän, että tässä rohkaistaan osallistumaan ja päätöksentekoon, mutta odotan myös tätä saan kuulla perusteluita siitä, miksi kollega on sitä, että tämä on paras vaihtoehto. Jätän puheenvuoroni tähän, näihin kommentteihin. Kiitos. Matcha. Kiitoksia paljon. Muita puhujia en täällä näe, joten tietysti yritän puhua vielä kollegoiden kanssa, kun valmistelen kompromissitarkistuksia. Kiitos Case Winburnille siitä, että hän esitti, esitteli omat tarkistuksensa, oman tarkistuksensa 16 ja tietystikin me katsomme, että perussäädöksen pitäisi olla yhteen sopiva lainsäädännön kanssa yleisestikin ottaen, ja sisällön pitäisi heijastella tarkoitusperiä. Tiedämme, että joskus tulee johdantosan kappaleita ja muita. Ymmärrän tasan tarkkaan, mitä teette takaa. Periaatteessa olen samaa mieltä kanssani siitä, että Tämä on selkeä velvoite, joka juontaa juurensa perussopimukseen, kun on kyse soveltamisalasta ja delegoitujen valtaoikeuksien rajamisesta. This uh, is uh, nine, uh, Aikataulu oli tänään. Äänestys Ekonissa järjestetään 20. marraskuuta. Me emme sitten tiedä, milloin vastuuvaliokunnassa äänestetään. Nyt siirrymme seuraavaan, joka on toinen lausunto. Tässä on kyse toimielinten välisestä paremman lainsäädännön sopimuksen tulkinnasta. Minä silloin Kerroin lausuntoluonnokseni myös, esittelin 10. lokakuuta myös tämän tar- lausunnon ja olin iloinen, että tästä ollaan oltu kiinnostuneita. On tehty tarkistuksia 23 ja haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olette vaikuttaneet tämän lausunnon parantamiseen, vaan tarkistuksista on myönteinen, ne tukevat lausunnon linjaa ja niiden tarkoituksena on parantaa ja vahvistaa toimielinten välistä yhteistyötä suurin tar- osa tarkistusta vahvistamalla, parlamentin kantaa jotkut pehmentävällä sitä, jota meidän täytyy tarkkaan harkita näitä. Ja ne, jotka ovat paikalla, voivat tietenkin täällä kertoa näistä, mutta yleisesti ottaen tarkistukset sopivat yhteen eikä tunne olevan kovinkaan vaikeaa päästä kompromissiin. Kuitenkin on totta, että olen samaa mieltä että joissain tarkistuksissa on vielä keskustelun varaa. Jotkut ovat erittäin kunnianhimoisia, periaatteessa olen samaa mieltä, niistä, mutta tietenkin meidän on myös katsottava, miten voimme varmistaa riittävän tuen niille täällä valiokunnassa. En näe edustaja Celloa. En tiedä, haluaako Kei puhua herra Foxin puolesta. Olkaa hyvä tarkistuksia. Tässäkin ihan lyhyesti ECR voi tukea monia tarkistuksia, erityistä niissä, joissa pyritään näitä tavallisia parannuksia, avoimuutta, tietysti lainsäädäntö jatkumaa tasojen yksi ja kaksi välillä, viittaukset relevanteihin sitoumuksiin, ovat myös tervetulleita. Me voimme tukea myös tarkistuksia, että neuvosto olisi avoimempi ja samalla arvostaen tietenkin kolmisuuntaisten neuvotteluiden luonnetta. Kiitos. Thank you. Um, Kiitos. Onko muita kollegoja, jotka haluavat puhua tästä asiasta? Ei. Tämä nyt oli vähän välistä keskustelua, okei, okay. mutta silti hyödyllistä. Ja joka tapauksessa jot, monet näistä tarkistuksista ovat itsessään jo ihan selviä. Ja nyt yritämme yhdessä varjoesittelijöiden kanssa päästä hyvin kompromisseihin. Tässäkin aikataula on sellainen, että äänestys on 21. marraskuuta valiokunnassa ja me emme vielä tiedä, milloin vastuuvaliokunnassa äänestetään. Sitten menemme kohti 8 ja 9. Euroopan parlamentin neuvoston direktiivi asetuksella käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä ja eurooppalaisen sähköisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta. Ja tässä vastuvaliokunta on IMKO, mutta meidän tehtävämme on laatia lausunto ja meidän esittelijämme on edustaja Ludvigsson Ulle. Sinulla on puheenvuoro. Tack så mycket för ordet med att Kiitän puheenvuorosta. Haluaisin alussa kiittää kollegojani kaikista tarkistuksista. Epäilemättä arvokkaita näkemyksiä ja ideoita on tullut, mutta aika paljon haasteellisuutta ja polarisaatiotakin löytyy. Monet halusivat tukea ehdotusta, tehdä siitä vankemman, jotkut halusivat sen vain tyrmätä tai torjua. Mutta minun mielipiteeni komission ehdotuksesta ei ole muuttunut päinvastoin oikeastaan. Mielestäni on hyvä pohja epäillä, mitä lisäarvoa tästä ehdotuksesta voi syntyä paljonkin epävarmuutta liittyy eri ryhmien mielipiteisiin kantoihin komission ehdotuksista ja tämä kaikki heijastuu kyllä hyvin näissä tarkistuksissakin. Tämän takia minä olen tehnyt myös tarkistuksen, jonka kautta olisi vaikeampaa harjoittaa veronkiertoa postilaatikoyritysten avulla, mutta pitää kuitenkin muistaa, että on myös vakuutuksiin liittyviä elementtejä tässä kaikessa. Ja on selvää, että mun eri ryhmillä on erilaisia näkemyksiä komission ehdotukset. Tämän takia monet haluaisivat hylätä ehdotuksen. Sitten puuttuu myös selvyyttä ryhmien eri kannoista. Olisi hyvä, jos selkeyttä saataisiin aikaan ennen kuin jatkamme tästä eteenpäin. No, Huomenta jonkin verran samoillakin linjoilla ollaan joillakin ongelmallisilla alueilla. Ja on tarkistus esimerkiksi, jossa puhutaan siitä, että suottaisiin sovellusalasta pois rakennusala, mitä tulee sähköiseen palvelukorttiin Jotkut ryhmät ovat sitä mieltä, että rajoittamaton kesto kortissa on ongelmallista. Ja kuinka kauan tällaisen palvelukortin sitten pitäisi olla voimassa? Olen varma, että voisimme löytää jonkinlaisen kompromissin tästä asiasta, jota useatkin ryhmät voisivat sitten tukea aikarajat kansallisille viranomaisille tutkia palvelukorttihakemuksia ja tehdä niistä päätöksiä on, on niin lyhyt, että jäsenvaltiolla ei oikeastaan ole käytännön mahdollisuuksia kunnolla käsitellä hakemuksia. Mielestäni meidän pitää keskustella mikä olisi kohtuullista. Mutta selvää on, että komission ehdotus on aivan, siinä on aivan liian lyhyet aikarajat. Tämän takia paljon tarkistuksia onkin tehty siitä, että pidennettäisiin joitakin aikarajoja ehdotuksessa tai määräaikojen ehdotuksessa. Mitä tulee sitten vakuutusten antamiseen, niin komissio todella, että on monia ihmisiä, jotka haluaisivat poistaa vakuutusalan tästä, jotkut haluaisivat muuttaa tätä. Mielestäni tästä tulee nyt kyllä hyvin vaikea, miten koota yhteen tällaisia erilaisia kantoja, mutta haluaisin, että syvällisesti ensin keskustellaan tästä kaikesta ja katsottaisiin, onko mahdollista löytää jotakin yhteistä tietä eteenpäin. Nyt halusin kuitenkin kiittää vielä puheenvuorosta puheenjohtajaa ja odotan mielenkiinnolla sitä, mitä varjoesittelyillä on kerrottavanaan kovasti kiinnostaa kuulla ryhmien kannat. Kiitoksia ne, jotka ovat paikalla. Fulvio, äh, haluatko puhua Ludvigsonista? Sull'interpretazione e applicazione, sul legiferare meglio paremmasta lainsäädännöstä, eurooppalaista sähköistä palvelukortista. Kiitoksia. Kiitän esittelijä hänen tekemästään työstä ja työstä, jota hän vielä tekee. Meillä on valtaisa haasta edessämme. Meillä on erilaisia näkemyksiä. On ihan turha kiertää tätä kuin kissakuumaa puuroa. Olisi nyt hyvä äh, tehdä ehdotus. Voidaan parantaa vielä tätä tekstiä niin, että voidaan saada aikaan hyvin rakennettu lausunto, joka voi rakentavalla äh, tavalla äh, tuoda panoksen mietintöön. Me olemme kuulleet erilaisia näkemyksiä. On paljon asioita, joita pitäisi työstää, että saadaan aikaan parempi teksti. Tarkoitan tässä esimerkiksi tätä määräaikaa, joka tällä hetkellä on rajaton. Minun mielestä meillä pitäisi olla ensimmäinen määräaika kolmen vuoden jälkeen ja sitten tätä voitaisiin uusia kymmeneksi vuodeksi. Toinen asia on rakennusala. Minun mielestäni sen ei pitäisi löytyä tästä. Rakennusala pidetään yksi tavoitealana. Se on komission mielestä kaikkein sulkeutunein rajat ylittävälle kilpailulle. Tässä tärkeimmät kysymykset, joihin keskityn tulevina viikkoina. Odotan kovasti seuraava varjoesittelyiden kokousta. Olen nähnyt ne tarkistukset, jotka tulevat myös kollegoilta minun ryhmästäni, jotka haluaisivat luovuttaa toimivaltuudet tästä aiheesta. Tietenkin minä toimin niin kuin mitä sitten valiokunta päättää, mutta minä yritän ylläpitää jatkuvuutta. Tietenkin noudatan sitten sitä, mikä lopputulos on. Kiitoksia. Edustaja Osok ESR-ryhmästä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Koleżanki, koledzy. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Arvon kollegat, ECR-ryhmä suhtautuu erittäin suopeasti näihin 120 tarkistukseen, jotka on tehty. Olimme hieman epäileväisiä sen suhteen, miten luonnos laadittiin, oliko se, olivatko ne hyviä. Komission tekstissä on usein hyvinkin paljon parantamisen varaa. Joskus voidaan parantaa, joskus hylätä. Olemme tehneet jotakin tarkistuksia, jotka meidän nähdäksemme lisäävät määritelmien selkeyttä ja myöskin oikeusvarmuutta parannetaan niillä. Toivon mukaan muut ryhmät voivat tukea tarkistuksia. Jotkut tarkistukset pyrkivät rajamaan sähköisen kortin soveltamista joskus so- sen Kesto aikaa halutaan rukata. Voimme hyväksyä neljän vuoden keston, jota voidaan pidentää kymmenen vuoteen, mutta tästä olemme valmiita keskustelemaan kokousten yhteydessä. Ymmärrän kyllä menee pelot ja huolet, joita on esitetty isäntämaiden puolella. Voimme hyväksyä maksimikauden, joka liittyy suojelusta koskeviin päätöksiin ja suoltamisen ja minimi taloudellinen toiminta. Ja näennäisesti itsenäistä ammatinharjoittajaa täytyy myös ottaa huomioon. Voimme työstää vielä tarkistuksia. Monet tarkistuksista ovat pelkästään pyrkimys asettaa kyseenalaiseksi koko tämä hanke nähdäkseni. Esimerkiksi se, että jäsenvaltiot voivat päättää, hyväksytäänkö yritys vai ei. Tällaiset tarkistukset eivät jättää mitään mahdollisuuksia, että kompromissi syntyisi. Toivon mukaan komissio, tai, voin todeta, esittelijä voi luottaa meidän ryhmämme tukeen, kun pyritään selkeyttämään semanttisesti ja juridisesti tekstiä ja varmistetaan menettelyiden varmuus ja samalla poistetaan kaikki uhka joka liittyy näennäisesti itsenäisiin ammatinharjoitteen. Emme voi tukea sellaisia tarkistuksia, jotka periaatteessa vesittäisivät koko tämän hankkeen, joka nähdäksemme nyt tämän tärkeä sisämarkkinoiden kannalta. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Mennään Aldea Paloma López Vermejo. Kiitoksia puheenjohtaja. Europeo de Servicios Eurooppalaiset palvelumarkkinat vaativat oikeudenmukaisia olosuhteita kuluttajille, työntekijöille, palveluntarjoajille ja sitten suurta luottamuksen astetta myös ja yhteistyötä eri jäsenvaltioiden kesken. Euroopan komission pitää pitää tämä tätä, tätä silmällä, jos halutaan löytää hyviä ratkaisuja sisämarkkinoiden kysymyksiin, on monia syitä, minkä takia uusi asetus ei ole hyödyllinen tässä mielessä on tärkeitä epäsäännönmukaisuuksia, kun siirretään tätä EU-lainsäädäntöä äh, kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä näkyy Espanjan toimissa hyvin, on hy- huonosti sovellettu äh, tieliikennedirektiiviä ja tätä kautta yritykset, jotka tekevät toimintaa peto, petollisella tavalla voivat jatkaa toimintaansa. Sitten lisäksi tiedonvaihtomekanismit, niin kuin EMI, ne ovat vieläkin hyvin alkeellisia ja täytyisi tarkistaa aina toisten maiden palveluntarjoajien pätevyys ja luvat. Sitten sanktiot ovat tärkeä kysymys. Se puuttuu, näin voitaisiin taistella sosiaalista polkumyyntiä vastaan, jolloin mahdollista, että jäsenvaltiot eivät tuskin voi tutkia tai evätä Äh, hakemuksia jo, tai lupia, jotka muut jäsenvaltiot ovat antaneet silloinkin, kun sisämarkkinaväärinkäytökset ovat vakava ongelma sosiaaliselle kohesiolle EU:ssa. Tämän takia tietenkin me pidämme kiinni äh, siitä, että haluamme hylätä kyseisen ehdotuksen. Thank you. Uh... Kiitoksia. Hyvä. Yksi puheenvuoropyyntö vielä on. Pervans Beres. Kiitoksia koko aamun. Olen ollut pidätellyt itse näiden pidennä keskustelua, mutta nyt kuitenkin pieni panos minultakin, koska mielestäni tarkistuksissa on sellaisia tarkistuksia, jotka pyrkivät hylkäämään komission ehdotuksen mukaan lukien tarkistukset, joissa halutaan hylätä eh, ne säädökset, jotka koskevat meidän valiokuntaylin alueita, nimittäin vakuutukset. Ja meidän kannaltamme katsottuna tässä valiokunnassa mielestäni tämä on kaikkein epäsopivin näistä ehdotuksista. Nyt ennen kuin mennään tällaisen laatimaan näitä kompromissitarkistuksia, niin tutkittaisiin missä määrin tässä toimitaan tämän valiokunnan valtuuksien mukaisesti. Ydinvaltu, ydinkysymyksiä meillä on juuri vakuutusalla. Ja tavallaan haluaisin oikeastaan kehottaa esittelijää käsittelemään tätä aihetta vakuutusnäkökulmasta katsottuna, koska tämän takiahan tämä on täällä meillä käsittelyssä. Vakuutusten kohdalla en, ymmä, en löydä kan, hyvää ratkaisua, toimivaa ratkaisua tällä hetkellä tässä järjestelmässä, koska syystä, jota pitää tässä muist- josta pitää muistuttaa, nimittäin se, mitä komissio meille ehdottaa, on, että tehdään 180 asteen käänne vakuutuspolitiikassa, mitä tähän mennessä vakuutuksella on tehty. Tähän astihan on harmonisoitu. Ja tässä sitten meillä ehdotetaan, että on käytössä keskinäinen tunnustaminen ilman minkäänlaista vastaavuutta ja vastaavuuden tasoa. Yhtäkkiä sitten, sitten kun äkkiä ajatellen, kun ajatellaan meidän valiokuntaamme, mikä kuuluu meille, nimittäin vakuutukset, niin meidän pitää kyllä hylätä tämä osuus komission ehdotusta. Ja, ja tämän seurauksena minun mielestäni muosa, joka ei kuulu meidän ydinalueeseemme, toimi valtuuden kannalta sitä pitäisi, siitä ei, näitä kysymyksiä ei suuremmin pitäisi käsitellä meidän valiokunnastamme käsin vain muualta, mutta tämä nyt on vain tällainen mielipide muiden joukossa, jonka halusin teille esittää. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Olkaa hyvä, esittelijä. Kiitos. Ja te varmasti ymmärrätte, jos minä sanon, että tämä ei ole mikään helppo äh, tehtävä tässä nyt yhdistää näitä eri näkökulmia. Tässähän on kyse myös siitä, että meidän on orientoiduttava sen pohjalta, mikä on meidän valiokuntamme varsinainen tehtävä. Seuraava seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa on mahdollisuus keskustella niistä asioista, jotka ovat vielä auki. Ja ei varmaankaan ole helppoa sitten tulla eh, päätöksiin, mutta tietenkin olen aina avoin keskustelulle. Minulla on tietenkin oma mielipiteeni, mutta tulen aina kuuntelemaan kaikkia muitakin varjoesittelijöitä ja yritän katsoa, että päästäänkö yhteisymmärrykseen, joten kovasti odotan seuraavaa varjoesittelijöiden kokouksia ja katsotaan sitten, miten keskustelut sujuvat. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Aikataulu. Äänestys Ekonissa 4. marraskuuta anteeksi, 4. joulukuuta, 4. marraskuusta olikin jo, olisi ollut vähän vaikea sitten äänestää 4. joulukuuta. Seuraava kokous on 20. marraskuuta kello kolme ja jatkamme 21. päivä koko päivän. Kiitoksia oikein paljon.